Tut mir leid, wir müssen anfangen. Ich kann nicht auf alle warten. Pahoittelen täytyy aloittaa ja voida odottaa kaikkia. Tänä aamuna oli pitkä kokous, täysi tupa. Toivon, että muutkin teemat saavat saman kiinnostuneet, vaikka kaikki eivät olekaan paikalla. Olen iloinen niistä harvasti, jotka paikalla ovat, mutta he ovat varmasti erityisen kiinnostuneita. Olen iloinen, että meillä on tänään mahdollisuus niin mitä kuuluu paremmalta kuin tällainen äh, ajattelukomitea. Ensimmäisessä rivissä ei ole mm, tulkkausta, se oli aamulla sama juttu, pitää mennä taaksepäin. Niin sinähän ymmärrät, äh, tai ymmärrätkö sitä muita kieliä ranskaa sillä, sillä tavalla, että menen vaan sinne taakse. Ehkäpä teknikoita, jotka meitä kuulevat tai eivät kuule, voisivat huolehtia siitä, että ihmiset jotain kuulevat. Niin eikä servissä ei toimi mikään. Joka tapauksessa aloitetaan. kymmenen huhtikuussa perustettiin tämä SAUS-komitea, viisaiden komitea, joka on vastuussa digitaalisesta toimintaohjelmasta ja tietysti kulttuurista komission jäsen. Komissio on pyytänyt kolmelta asiantuntijalta ehdotuksia siitä, miten digitointi parhaiten hoidetaan, miten se hoidetaan sähköiseen muotoon ja miten kulttuuriperinteemme vaalitaan tässä yhteydessä ja miten myös hoidetaan Euroopan asia. Olen iloinen, että nämä kolme viisestä ovat keskuudessamme, eivät nämä kolme viisestä kolme itämaan tietäjää, vaan Saksasta, Ranskasta ja Alankomaista ovat nämä kolme viisestä. Elisabeth Nigeman on Saksan kansalliskirjaston johtaja. ja tämän sähköisen kirjaston Euroopanan säätiön puheenjohtaja. Sitten herra Maurice Levy, joka on ranskalaisen mainonta- ja viestintäyhdistys Publisiksen pääjohtaja. publisis Publisis, se lapstaan. Jacques de Decker, joka on kirjailija, esseisti ja journalisti. Eikö hän ole paikalla? Tulee vielä. No, jos sinä aloitat ensin, niin sitten siellä nyt raakista Kolme viisasta ovat vähän aikaa sitten päättäneet tällaisen online-konsultoinnin. Ja 6. lokakuuta oli kuulemistilaisuus täällä Brysselissä. Ja teemoja, joita kuulemisprosessista tuli esille. Siinä olivat katettuina mahdollisuudet digitointiin, yksityisen ja julkisen kumppanuudet ja tietysti tekijänoikeusasiat ja lupamenettelyt. Tämän ryhmän raportti esitetään tämän vuoden lopussa ja tietysti olemme iloisia, että tänään saadaan jo esimakua tästä työstä. Pyytäisin näitä kolmea viisasta alustamaan 10 minuuttia ja kerrottamaan meille tärkeimmistä saavutuksistaan työssään. Aloitetaan Herr Levi, Moris Levi ensimmäisenä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Voitte puhua äidinkieltäni, jos haluatte. Je vais m'exprimer en français. Puhun todellakin ranskaksi. Tänään aamulla puhuitte aivan eri asioista tänään iltapäivällä sitten äh, esimerkiksi kulttuurista. Aivan kuten Rova Kruusin ja meidän Vasiliun pyynnöstäkin korostan tämän vuoden toukokuun töitä. Me olemme nyt pääsemässä tämän tehtävämme loppumetreille. En tiedä oikein, <laughs> olemmeko viisaita, mutta joka tapauksessa tiedän, että olemme tarttuneet tähän ongelmaan ja käsitelleet siitä alussa varsin naivilla tavalla. Ja sitten huomasimme, että aihe oli aivan valtaisa. Siinä on useita eri aspekteja ja siinä on myös mukana hyvin vahva tunnepuoli, koska kysymys on eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä. Ja tämähän liittyy syvälliseen kulttuuriin ja eurooppalaisten ihmisten elämään. En tiedä, olemmeko me nyt aivan siinä tilanteessa, että voimme tänään iltapäivällä vastata teidän odotu- odotuksiinne. Niin mutta olemme äärimmäisen iloisia siitä, että tänään olemme päässeet puhumaan tänne Euroopan parlamenttiin ja voimme esitellä teille työmme tämänhetkisen tilan. Meille annettiin tehtävä, joka on luonteeltaan äärimmäisen laaja ja se kattaa useita eri seikkoja. Hyvin nopeasti käyn nämä läpi. Tässä kysymys on digitalisoinnin rahoituksesta, sen varmistamisesta, että Europeanalla on tulevaisuus ja teemme jotakin suosituksia sen suhteen ja sen lisäksi täytyy vielä määritellä ne olosuhteet, jotka liittyvät julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen ja mietimme tämän lisäksi sitä, millä tavalla me voimme antaa panoksen digitaalimaailmalle niin tekijänoikeuksien osalta ja ottaen huomioon myös ne teokset, jotka eivät enää ole saatavilla. Ja tämän lisäksi on koko tämä hankala kokonaisuus, joka liittyy saatavuuteen eikä pelkästään liity johonkin tiettyyn maahan. No niin, aloitimme työmme toukokuussa. Teimme työtämme hyvin syvällisellä, intensiivisellä tavalla ja hieman kauhullakin huomasimme, että niin kulttuuripuoli kuin taloudellinenkin puoli tässä kysymyksessä ovat erittäin merkittäviä. Ja nämä menevät paljon pitemmälle kuin mitä arvelimme. Oli kyse sitten, luvu, kyse sitten luvuista tai haasteista, joita kulttuurillamme on. Toinen seikka nyt on se, että kun toteutimme tätä työtä, on muitakin, jotka etenevät tässä jättiläisen askelin. Tässä täytyy ryhtyä äärimmäisen nopeisiin toimiin, eikä tämä ole mitenkään yksinkertaista eikä itsestään selvää. Millä tavalla me sitten tartuimme tehtävämme? Ensinnäkin me suhtauduimme siihen täysin avoimessa hengessä. Meillä ei ollut mitään ennakkolähtökohtia. Olipa nyt sitten yhdestä tai toisesta ongelmasta kysymys, yhdestä tai toisesta toisiasta toimijasta tai toimijan lähtömaasta, niin me emme antaneet mitään, asettaneet mitään ennakko-oletuksia tähän, samoin kuin meillä ei ollut mitään ennakko toimittajien tai tekijöiden osalta. Me olemme lähteneet liikkeelle tässä suuresta kunnianhimosta ja siitä, millä tavalla me voimme antaa vastauksia ja sisältöä erittäin laajoihin kysymyksiä, jotka liittyvät koko tämän sektorin toimijoihin ja millä tavalla voidaan päästä varsin yksinkertaisesti sovellettavissa oleviin periaatteisiin ja ratkaisuihin, jotka ovat käytännönläheisiä. Olemme määritelleet niin käytännönläheiseen kuin visionäärisenkin lähestymistavan. Halusimme olla visionäärisiä, koska maailma muuttuu Tämä on sellainen ala, jossa koko ajan tapahtuu jotain. Ja toiseksikin halusimme olla myös käytännönläheisiä, koska tämä ala vaatii sitä ja tämä täytyy ottaa huomioon. Me tämän vuoksi olemme tehneet suosituksia, jotka kulkevat tähän suuntaan. Eli nämä suositukset ovat periaatteen tasolla erittäin vahvoja, mutta joissa samalla otetaan realiteetit huomioon. Tänä päivänä me emme vielä voi teille näistä suosituksista kertoa, mutta olemme valmiita kyllä vastaamaan kysymyksiinne siitä, mitä me olemme tehneet. Mitä me olemme sitten tehneet? Olemme järjestäneet hyvin laajan kuulemisen. Tämä oli hyvin monimutkainen tässä oli kyselylomake. Me halusimme vain todella asiasta kiinnostuneet henkilöt tähän mukaan, e- eikä vain pelkästään uteliaita. Eli otimme mukaan ne, joilla on jotain todella sanottavaa, jotka täyttävät sitten koko kysen, kyselylomakkeen. No ensimmäinen yllätys tuli tässä sitten vastaan. Eli osallistujien määrä 1258. Tässä ei ollut mukana pelkästään perinteisiä eturyhmiä, jotka ovat täyttäneet lomakkeen, vaan tässä oli mukana myös Euroopan kansalaisia kaikista jäsenvaltioista. He ovat halunneet ilmaista omat huolensa, kysymyksensä, näkemyksensä. Ja toinen seikka, jota rouva puheenjohtaja korostitte, webcastin kautta lähetettiin julkinen kuulemistilaisuus ja siihen osallistui sata henkilöä. Tämä oli erittäin tärkeä hetki meidän työryhmällemme, koska tuo keskustelu oli erittäin eläväistä. Mukana oli erittäin tärkeitä asiantuntijoita ja me emme missään tapauksessa kadu tuota päivää. kuulemispäivä oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Aikaisemmin tuona päivänä meillä oli myös keskusteluja jäsenvaltioiden ministerien kanssa ja he ovat antaneet omat näkemyksensä tarpeista ja toiveista. Ja olemme myös antaneet selvennyksiä kansallisiin huolenaiheisiin. No mitä tässä vaiheessa sitten voisi työstämme todeta? Ensinnäkin. Meillä alkaa olla hieman näkemystä luvuista. Tilasimme tutkimuksen englantilaiselta taholta, joka muutaman päivän kuluttua lopullisen tutkimuksensa meille toimittaa, mutta meillä alkaa olla jo hieman luvuista näkemystä. Rahoituspuolihan on tärkeä. Ja tämän aikamoisen budjettikurin aikana, jos ei suorastaan jäsenvaltioiden budjettipulan aikana, rahapulan, julkisen talouden rahapulan aikana meillä on edessämme erittäin suuri haaste, kun ajatellaan digitalisoinnin rahoitusta. Tähän lisäksi liittyy joitakin tärkeitä seikkoja, kuten esimerkiksi se, millä tavalla vedetään tämä jakolinja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden välille niin, että yhtäältä tässä eurooppalaiset ja kulttuurisisällön toimijat voivat valvoa sisältöä ja mahdollisimman monet voivat sisältöön tutustua, mutta samalla voidaan antaa riittävästi kannustimia yksityiselle sektorille niin, että yksityinen sektori haluaa rahoittaa tätä. Totesimme, että tästä rajanvedosta tulee erittäin hankalaa. Tämän lisäksi on sitten kysymys tekijän oikeuksista ja siitä, mitä on kutsuttu mustaksi aukoksi tällä vuosituhannella. Millä tavalla onnistutaan digitalisoimaan kaikki tämä sisältö ja millä tavalla varmistetaan se, että tämä sisältö on kaikkien saatavilla samalla kunnioittain tekijäoikeuksia. Tämä on sellainen aihe, jota me olemme työstäneet paljon, olemme edenneet sen osalta pitkälle ja meillä on tästä jo selviä suosituksia. Tämän lisäksi on sitten vielä yksi seikka, joka liittyy näihin orpoteoksiin. Niiden osaltahan tilanne on paljon hankalampi, koska jäsenvaltiosta toiseen lainsäädäntö eroaa tämän asian osalta. Sitten ei pidä myöskään jättää huomiota sitä, että kun puhutaan tästä digitaalisesta maailmasta, niin silloin puhutaan maailmasta, joka muuttuu, joka muuttuu äärimmäisen nopealla tavalla. Näin ollen saattaa olla, että tehdään merkittäviä investointeja, jotka pian ovatkin jo vanhentuneita. Joten tämä vanhentumiskysymys ja digitaalitöiden päivityskysymys on äärimmäisen tärkeä ja tätäkin me työstämme. Lopuksi vielä europeana on huolestuttanut meitä paljon. Europeana on sellainen asia, joka tulee olemaan ehkä Googlen tasolla. Tässä me emme nyt tietenkään tiedä, että mitä vielä on tehty, mutta silloin puhutaan ehkä Euroopan kautta pääsystä noin miljoona sataan tuhanteen tiedostoa. Googlessa on noin miljoona 500 000, joten ei tässä nyt kovin kaukana olla, eikä pidä luullakaan, että me nyt emme täysin olisi huomioon tätä asiaa. Me olemme järjestäneet useita kokouksia ja ensi viikolla meillä on kokouksia tässä. Me täydessä yhteisymmärryksessä teemme tässä yhteistyötä Jacques Tennekerin ja Elisabetin kanssa ja me olemme siinä tilanteessa, että voimme omaan kertomuksemme tuossa vähän ennen joulua jo saada valmiiksi. Ja sitten joululoman sateisina tai lumisina päivinä sitä voi sitten lueskella ja komission jäsenelle, joka meiltä tämän tilasi, eli Nelli Krusille ja äh, Vasiliulle, Vasiliulle, Andrulla Vasiliulle, hmm, hankala nimi. Voimme toimittaa tämän kertomuksen sitten ensi vuoden tammikuun alussa. Tämä työskentelyjaksomme on ollut itse asiassa aika lyhyt. Olisimme mielellämme vielä muutaman kuukauden käyttäneet tähän työhön, mutta toivottavasti voimme ainakin antaa työpohjan niin, että voidaan tätä erittäin laajaa asiaa käsitellä sitten hyvältä pohjalta. Nyt annan puheenvuoron Elisabetille ja Jackille, jotka kenties voivat vielä paremminkin täydentää tätä ehdotusta. Kiitoksia herra Levi ja sitten äh, Elisabeth Nikemään, olkaa hyvä. Niin, en halua lisätä tähän yhtään mitään. Oikeastaan haluan kiittää tästä mahdollisuudesta. Haluaisimme mielellämme viedä mukanamme kysymyksiä jatkotyöskentelemme varten täältä kokouksesta. Nyt voin pyytää myös ja toivottaa kirjailijan tervetulleeksi. Toivottavasti silloin, kun olette vielä ollut paikallakaan. Te voitte puhua pidempäänkin, jos haluatte. No, kaikkihan Täällä puheenjohtajamme oikein loistavasti esittelikin Tämä kokemus oli erittäin hieno ja tässä ollaan oikein hyvin vastattu näihin haasteisiin. Tämä kysymys tuli hetkellä, jolloin täytyy todella nopeasti tehdä tärkeitä päätöksiä. Kaikki kaikki ovat yrittäneet olla tehtävien tasalla tässä. Ja tässä kyllä puheenjohtaja oikein hyvin tämän selvitti. Kiitos kovasti. Sitten voimme aloittaa keskustelun kollegoiden kanssa. Edessä on paljon kollegoita, heidän pitää istua takana, koska mikrofonit eivät toimi edessä. Se näyttää vähän tyhjimmältä, kaikki ovat takana. Rova Trypel, teillä on puheenvuoro. Kiitos Doris, kiitos asiantuntijoille, kiitos tälle viisaiden komitealle. Herra Levi, te vielä kerran esititte kaikki ne haasteet, jotka ovat edessämme, jotka ovat olleet meille syy tai komissiolle syy siihen, että asetettiin tällainen viisaiden komitea. Me halusimme tietysti viisastua ei vain sen suhteen, miten laajasta haasteesta on kysymys, vaan myöskin siitä, minkälaisia ratkaisumahdollisuuksia on tähän mutkikkaaseen kysymykseen. Ja tähän haluaisin nyt tarttua selvästikään, että ole vielä päässeet työnne päätökseen, mutta kaikkiin suuriin kysymyksiin ja haasteisiin te olette jo tarttuneet, niitä käsitelleet. Ja muotoilisin nyt muutaman kysymyksen siinä toivossa, että saisin ainakin väliaikaisia vastauksia. Osa poliittisesta keskustelusta liittyy siihen, että jos ajatellaan sitä, mitä odotuksia julkisuudella, julkisella yleisöllä on europeanaan, että koko Euroopan kulttuurin perintö olisi, siellä, olisi sen käsiteltävissä. Tulee kysymys rahoituksesta, samoin tulee myöskin esille kysymys siitä, miten suojellaan tekijänoikeuksia, koska meillä on eri järjestelmä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, joiden tekijänoikeusjärjestelmä on fair use. Meillä on siis Euroopassa toisenlainen perinne, ja myöskin erilaisia kansallisia perinteitä siinä, miten käsitellään tekijänoikeuksia. Tämä on siis yksi vaatimus, joka on sille poliittiselta taholta, että, että joudutaan laajentamaan tekijänoikeuksia, jotta kaikki tärkeät teokset saadaan digitalisoitua ja käyttäjät sitten pystyvät hyödyntämään tätä osaa perinnöstä. Vasta-argumentti on sitten se, että tässä ei riittävästi oteta huomioon tekijänoikeutta ja henkilökohtaisia oikeuksia, vaan pitää löytää toinen äh, ratkaisu. Pitää olla tällainen tunnustava, kompensoiva malli eri toimijoiden kesken. Jos löytää tällaisia äh, neuvottelumahdollisuuksia, voidaan käsitellä tätä asiaa. Tämä akta-keskustelu liittyy tähän samaan, siis se, miten käsitellään näitä äh, viisaita teoksia, tähän, anteeksi, orpoteoksia. Ja tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että nousi jatkuvasti esille tämä ristiriita haluaisin pyytää tätä kolme asiantuntijaa, jos te voisitte kertoa meille, onko teillä tarjota ratkaisumahdollisuuksia tai eri ratkaisumahdollisuuksia, joista me voisimme käydä jatkokeskustelua poliittisella kentällä. Pyyntöni olisi siis, jos mahdollista, niin hiukan konkreettisemmin. Thank you, um, to, uh, all the speakers and... Kiitoksia kaikille puhujille ja puheenjohtajalle Um, Kiitos kovasti. Minulla on seuraava tai kysymys, joka myötäilee äskeistä kysymystä. Koska kamppaillaan tekijän oikeuksien teollisoikeuksien kanssa Eurooppa on yksi kulttuurisesti rikkain ja monimuotoisin alue maailmassa, mikä on tietysti hyvin mielenkiintoista, mutta sillä on paljon taloudellista potentiaalia, kun Tämä liittyy siihen, että digitaaliset markkinat Euroopalle eivät ole vielä äh, täydentyneet, eikä kansalaiset yritykset pääse helposti käyttämään niitä Euroopassa eikä ulkopuolellakaan. Ja täällä Euroopan parlamentissa on käyty paljon keskustelua siitä, että pannaan tiukemmin olemassa olevat lait toimeen. Sitten on toisia ääniä, jotka, pyytä, jotka vaativat reformia, ja tämä ehkä liittyy näihin valinnan mahdollisuuksiin ja niiden kirjoon, joista Tryppel puhui että miten a, a, taiteilijoille voidaan korvata heidän työstään. Mitä olette oppineet taiteilijoilta? kuullaan paljon lobbaajista, jotka puhutaan heidän puolestaan, jotka väittävät, että edustavat taiteen suojelua, mutta on myös kysymyksiä siitä, onko tämä totta. Haluaisin myös kysyä, että otit, oletteko ottaneet huomioon, kun katsotte näitä lukuja ja budjetteja, jotka liittyvät digitointiin, Mitkä olisivat kustannukset siitä, jos ei harmonisoida Euroopan digitaalisia markkinoita? Myös katsoa, että miten voimme saada aikaan tukia reformeille, jotka saattavat olla vaikeita. Kun 27 eri lainsäädännöstä järjestelmästä mentäisiin eurooppalaisen järjestelmään, niin sitä haluaisin vielä kysyä, että oletteko oppineet parhaista käytännöistä kautta maailman ja oletteko tutkineet käsitettä oikeudenmukainen käyttö, niin kuin Yhdysvalloissa se on käytössä tekijänoikeuksissa. Puolen kollega herra Boris seuraavana. Haluaisin kiittää alustajia ja täydentää sitä kysymyksellä kulttuuriperinnöstä, joka ei koske pelkästään kirjallisuutta, vaan koskee laajemmassa mielessä koko eurooppalaista ikonografiaa. anahan on yksi osa sitä, mutta kulttuuriperintöä täytyy käsitellä laajemmin. On kysymys siitä, miten päästään nauttimaan eh, teoksista, vanhat kartat esimerkiksi, mutta myöskin nykyisen internetin sisältö, eli audiovisuaaliset kysymykset filmit, dokumentit ja monet muut osatekijät, joita etsimme kulttuurisen osalta internetistä. Ja minun kysymykseni liittyy siihen, jota Helga Tryppelkin kysyi myöskin liittyen liiketoimintamalleihin, jotka sallisivat sen, että voitaisiin toisaalta kunnioittaa tekijänoikeuksia ja toisaalta tämä digitalisointi Euroopassa johon liittyvät nämä orpoteokset. Eli tästä seuraa kysymys, että aiotteko tässä asiayhteydessä ottaa audiovisuaalisen osan ja ikonografian ja laitteille samanlaisia ratkaisumekanismeja tekijänoikeuksiin ja liiketoimintamalleihin. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Minulla on yksi kysymys itselläni vielä, sitten kysymys kierros on lopussa. Minä Sanoitte, että tapasitte ministerit kuulemispäivän aikana. Ovatko ministerit valmiita antamaan todella pääsyn Euroopan kulttuuri perintö, sanotaan Saksan, Ranskan kulttuuriperintöön. Minulla on epäilykseni. Haluaisin tietää, ovatko ministerit todella valmiita tähän ja missä määrin, millä tavoin he tämän tekevät. Vai jarruttaako heitä joku tässä? Tässä olivat kysymykset. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Herra Levi, olkaa hyvä. Jos sopii, niin vastaan joihinkin näistä kysymyksistä ja olisi varmaankin hyvä, että Elisabeth Mikeman ja Jacques de Decker täydentäisivät joitakin vastauksia. En voi nyt teille sanoa, mitä ministerit ovat valmiita tekemään. Keskustelu keskittyi ennen kaikkea siihen, mitä ministerit odottivat meiltä. Ja he olivat esittäneet meille kysymyksiä ja oli joitakin toivomuksia, joita haluttiin meidän käsittelevän työssämme. Minusta vaikutti siltä, että ensinnäkin ministerien keskuudessa oli vahvaa yllättävää sitoutumista. Kaikki olivat hyvin motivoituneita ja he erittäin, erittäin aktiivisella tavalla osallistuivat tähän keskusteluun. Ja ymmärsin tuosta keskustelusta myös sen, että tietyt olivat pyytäneet puheenvuoroja ja loppujen lopuksi puheenvuoro käyttäjiä oli vieläkin enemmän kuin mitä pyyntöjä oli. Ja puheenvuorot olivat todella tästä aiheesta, eikä mitään jutut, jutustelua. Joten todellakin Tämä on asia, joka otettiin ministeriön keskuudessa hyvin, hyvin vakavasti ja sen huomasi. Toinen seikka, jonka toteaisin tässä, minä olen lukenut Rova Trypelin mietinnön, kuten kaikki muutkin. Sehän on meille toimitettu ja siinä oli tärkeitä elementtejä mukana. Ja tämä teksti antoi oman panoksensa meidän työllemme. Tekijänoikeuskysymys on aivan äärimmäisen monimutkainen, monitahoinen kysymys. Olisi hyvä, jos Jacques tästä hieman puhuisi, koska tähän ei liity pelkästään e, jokaisen maan osalta erityisseikkoja, vaan koska tämä on erittäin tärkeä kysymys tulevaisuuden luomisen kannalta, eikä meidän pidä millään tavalla vetää pois tältä tulevais- mata- tämän tulevaisuuden luomistyön alta. Sitten kolmanneksi vielä toisin esille tässä seikan, jonka eräs täällä eräs parlamentin jäsen toi esille. Ja tässä on siis nämä mahdolliset taloudelliset potentiaalit, joita tällä on. No, tämä on asia, johon vielä ei ole keskitytty, mutta sitä tullaan käsittelemään Ja luulen, että tässä on varsinkin merkittäviä asioita, joita voidaan pohtia, kun ajatellaan investoinnille saatavaa tuottoa. Jos me olemme onnistuneet tässä saamaan eurooppalaisten yrittäjyyden mukaan. Herra Borisin kysymys audiovisuaalisisällöstä. Tämä on sellainen seikka, jota käsiteltiin lounastapaamisessa ja tässä oli muutamia tärkeitä henkilöitä mukana. Ja rouva puheenjohtaja, nyt haluaisin antaa todellisille viisaille tässä puheenvuoron. <laughs> niin, viisalle naisille. Olkaa hyvä. Niin. Minä haluaisin sanoa hiukan enemmän audiovisuaalisista teoksista. Tunne siitä, että esimerkiksi europeana ei ole vastuussa niistä, johtuu varmastikin siitä, että audiovisuaaliset teokset ovat syntyneet 1900-luvulla tai myöhemmin. Tekniikka ei aikaisemmin ollut olemassa tällaiseen tallentamiseen ja siinä mielessä kulttuuriperintönä arkistoimiseen, joten tässä tarvitaan tähän suureen kysymykseen, joka liittyy tekijänoikeuksiin. Ja ennen kaikkea audiovisuaalisten töiden osalta on tilanne se, että on paljon orpoteoksia – ja teoksia, joista on hyvin vaikea löytää, joilla on niihin liittyviä oikeuksia tai selvittää, keillä on tekijänoikeuksia. Tämä on, ne ovat esimerkki nimenomaan siitä, miten tärkeitä nämä asiat ovat. Siis se, että on se, että selvitetään sisältöä ja toisaalta prosessit, ottaa olemassa prosessit, joita selvitetään, jossa selvitetään, kenellä on oikeudet. Arkaluontoisin aihe on se, aikaluontoisempi kuin siis rahoituskysymykset, on todellakin oikeuksien kysymys, orpoteoksiin liittyvät oikeudet, miten tehdään, mitä tehdään teoksille, joita ei ole enää saatavilla kaikilla eri taiteen alueilla. Ja tästä haluaisin sitten antaa jatkuu puheenvuoron teidän kirjailijalle. Merci beaucoup, Elisabeth. Kiitoksia, Elisabeth. Me ponnistelemme, yritämme saada aikaiseksi ja ottaa huomioon kaikki ne eri ongelmat, joita tähän liittyy, nämä ovat hyvin monimutkaisia, kuten Maris Levi sanoi. Ja nämä ovat myös hyvin uusia ongelmia. Täällä valiokunnassanne tämän kuulijakunnan edessä ei varmaankaan kovin usein ole käynyt niin, että nämä ongelmat näin tarkasti esiteltäisiin ja tämä ja kiireellisesti. Ja tämä varmasti liittyy siihen teknologiseen kehitykseen, joka johtaa siihen, että täytyy todella kohdata ne ongelmat, jotka on usein sivuttumaton alle. E, ennen kaikkea tekijänoikeuksien maksujärjestelmien harmonisointi. Monilla eri jäsenvaltioilla on erilaisia sääntöjä ja määräyksiä tästä asiasta, mutta e, internetin takia ja sen takia, että se ylittää rajat, ei voida enää tyytyä pelkästään tällaiseen territoriaaliseen rajojen sisällä tapahtuvaan järjestelmään. Nyt on totuuden hetki, että tätä täytyy kaikilla päätöksentekotahoilla Euroopan unionissa käsitellä, mukaan lukien tietysti täällä. Me olemme vain vaatimattomia tiedonantajia, meillä on pieni Eh, etulyöntiasema tässä teihin verrattuna, koska mehän joka ikinen päivä omassa, omissa toiminnoissamme joudumme kohtaamaan tämän tekijänoikeusongelman tiikan. Mutta täällä ja ministerineuvostossahan sitten päätöksiä tehdään. Mohis oikein hyvin tuossa selittikin. Ministerineuvosto, ministerit antoivat meille oikein hyvin hyvän vaikutelman. Eivät he tule pelkästään syömään tuonne lounaalle, vaan he kuuntelivat meitä ja he käyttivät puheenvuoroja ja heillä oli oikein hyviä puheenvuoroja, aivan niin kuin täälläkin. Selvästikin kaikkien mielessä ovat nämä ongelmat. Myös niiden mielessä, jotka tulevat näihin saleihin. Ja yhtenä päivänä kulttuuri valiokuntakin osoittaa, että se on todella yhteiskunnan ja tulevaisuuden eturintamassa tässä. Tämä on mahdollisuus niin teille kuin meillekin antaa oma kantamme tästä asiasta. Te tulette käymään keskustelua ja keskustelussa tulee ristiriitaisuuksia, te kenties, että jotkut ovat oikeuskysymyksiä vastaankin. Sehän on aivan selvää, mutta tässä kaikesta tulee erittäin mielenkiintoista ja nähtäväksi jää, millä tavalla eri kannat muuttuvat. Frage von Frau Drüppel. Rouva Tryppeliltä vielä lisäkysymys. Niin, sanoit jälleen, että tämä kaikki on suuri konflikti ja että tulee paljon jännittäviä keskusteluja. Suoraan sanottuna niitä on ollut jo puolentoista vuoden ajan tästä aiheesta ja minun odotukseni teille oli, että te ainakin kertoisitte meille, minkälaisia vaihtoehtoja, mitä skenaarioita olisi, niin että me selkeiden tekstien perustalta voisimme pohtia sitä, mihin suuntaan tässä mennään. Keskeinen kysymys on siis se, pitäisikö orpoteoksia varten olla yleinen poikkeus tekijänoikeuksissa ja pyrkiä tässä tällaisen eurooppalaisen harmonisointiin, vai pitäisikö ylläpitää tätä tekijänoikeusjärjestelyä ja pyrkiä löytämään etsimään niin, että saadaan selville tekijät, että voidaan sen asianmukaiset korvaukset, koska saattaa olla, että tähän liittyy valtaisaa taloudellista potentiaalia, taas sanovat, että me emme voi yhtäkkiä luopua tästä henkisen omaisuuden periaatteesta, koska se aiheuttaa lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä vaikeuksia eurooppalaiselle taloudelle. Meidän pitäisi löytää jokin ratkaisu siihen, miten selviämme tekijänoikeuksista. tämä keskustelu, jota te olette käyneet on selvästi ollut mielenkiintoista, mutta olisi mukava, jos saisimme kuulla edes pari vaihtoehtoa, joista voisimme käydä konkreettista keskustelua. Se, tähän liittyy suuria haasteita, suuria ongelmia, sen me olemme tienneet jo aika pitkään. Kiitos kovasti. Tiedämme, että kolme viisasta eivät ole vielä päässeet keskustelunsa loppuun. Sitä viimeistä viisasta pistettä eivät ole saavuttaneet. Toivottavasti löydätte sen kun minä puhun tekijänoikeuksista, vaan mikä juristi, niin se on neljön ympyröimistä, ympyrön neljäämistä. Kun puhun kirjailijan kanssa, yksi kirjailija sanoi, että tekijänoikeudet eivät ole tärkeitä, että pääsit olen internetissä. Tällaista on nykypäivänä. Jaro Vashak pitää tätä varmaan oikein hyvänä. Minusta se on kauheaa. Jos haluaa tulla tunnetuksi, niin se on tietysti paras tapa, mutta jos haluaa ansaita jotain, niin sitten pitää luoda muitakin mahdollisuuksia. Minusta tämä on kovin vaikea. Ja sen vuoksi meillähän nämä kolme viisasta ovat, jotta heidän täytyy tämä tie löytää. Ne Betlehemistä löysivät. Ja nyt pyydän teitä, no tietysti sitä voi tänään tehdä, sen ymmärrän, mutta että talviloman lopussa sitten olette löytäneet niin paljon viisautta, että tammikuussa, helmikuussa sitten voitte näyttää meille tien. Te olette osa sitä perustaa kollega Barnielle, ei pelkästään teille tai Vasiliolle. Kollega Barnierin täytyy esittää tekijänoikeusdirektiivi ja sen täytyy myös täyttää teidän vaatimuksenne meidän. No en halua pitkittää asiaa. Niin oletin, että Repikille haluaisit vastata mutta tiedämme, että he voi tätä vastausta tarjota tänään, mutta toivotamme kovasti menestystä seuraavina viikkoina ja sitten toivottavasti voimme ottaa siihen, että vastaus tulee. Kiitoksia kollegoille, että olette tarttuneet tähän tehtävään ja olen varma, että se tyydyttävään loppuun voidaan saada. Tietysti kaikille ei voi olla mieliksi, mutta niin se politiikassa nyt vain on. Kiitoksia paljon. Okei. Okay. Dann kommen wir... Sitten. Voitte kenästi jäädä paikalle, mutta jos teillä on muita velvoitteita, niin Tullaan kohtaan seitsemän esitellistässä. ja olen iloinen toivottaessani tervetulleeksi Rova Kruusin varapuheenjohtajan. Mehän olemme hänen kanssaan jo keskustelleet jo monesti tänä vuonna Haluaisin antaa hänelle puheenvuoron heti. Hän tietää, mistä meidän kekämme puristaa. Olen puhunut hänen kanssaan jo henkilökohtaisesti ja uskon nyt, että noin 15 minuutin hän nyt meille selvintää, että mitä on aikeilla digitaalisessa toimintaohjelmassa ja tietysti myös taajuuspolitiikassa, mikä on hyvin, joka on hyvin tärkeä teema. Neli, olkaa hyvä. Sehr vielen Dank, <clears throat> Doris. Eh, dear members of the Cult Committee and of course... Kiitos, hyvä Doris ja arvoisat kulttuurivaliokunnan jäsenet. Sallikaa minun aloittaa kiittämällä tätä valiokuntaa ja sen jäseniä ja kaikkia niitä, jotka ovat kiinnostuneita meidän digitaaliagendan toimistamme. No, teille ei mitenkään uutisena tule se, että minä tietysti olen erittäin kiinnostunut ja luen ja Saan tietoa kaikista teidän aloitteistanne, jotka kuuluvat minun salkkuni piiriin, mukaan lukien tietysti aihe, josta olemme jo keskustelleetkin, eli tämä kaksi, kaksoslähetysjärjestelmä digitaaliaikana ja tietysti myös teidän mietintönne radiotaajuuspolitiikasta kiinnostaa minua. Kesäkuussa minulla oli mahdollisuus esitellä teille digitaali agenda ja keskustelimme siitä. Ja silloin mainitsinkin, että tämä on hyvin kunnianhimoinen. Tässä on kysymys digitaaliagendasta Euroopalle ja sopeutumista Eurooppa 2020 strategian Se on tässä pelissä. Tänä päivänä haluaisin puhua teille ensimmäisestä täytäntöönpanotoimista tänä vuonna ehdotetun digitaaliagendan osalta. Ja sitten puhun myös laajakaista viestinnästä ja radiotaajuuspolitiikkaohjelmasta ja käyn tietysti keskustelua kanssanne tärkeimmistä Agenda 2011 aloitteista, joten aika paljon asioita. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että nopea internet pääsy kaikille tulee olemaan keskeisessä asemassa ja talouden elpymisessä, sillä se antaa foorumin innovaation tukemiselle kaikkialla taloudessa ja se myös kaventaa digitaalikuilua. Olen ehdottoman tietoinen siitä, että tässä on paljon enemmänkin pelissä. Kysymys ei ole pelkästään taloudesta ja digitaalikuidun kaventamisesta, vaan tässä puhutaan 500 miljoonasta eurooppalaista, eurooppalaisesta ja siitä, millä tavalla he voivat nauttia kulttuurista kaikesta muustakin. Laajakaista viestintä on osa tätä laajakaista pakettia. Yksi näistä on suositus seuraavan sukupolven liityntäverkosta, toinen radiotaajuuspolitiikka ja kolmas sitten tämä laajakaista tiedonanto. Ja tässä tiedonannossa tunnustetaan ne merkittävät investoinnit, joita vaaditaan, jotta voidaan nopeasti infrastruktuuri Euroopassa saada paikalleen. Minä todella tarvitsen teidän tukeanne ja me tarvitsemme tuloksia tällä kentällä. Tämä kaikki alkaa laajakaista tiedonannosta, ja jos se ei onnistu, niin sitten kyllä edessämme on ongelma. Tässä luodaan puitteet kaikille sidosryhmille, kaikille, jotka ovat mukana, yksityinen sektori, jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset. Kaikkien näiden tahojen täytyy tehdä yhteistyötä meidän kanssamme, meidän heidän kanssamme, kanssaan niin, että voidaan saavuttaa ne tavoitteet, joita on digitaaliagendalle asetettu. Ja tietysti meillä on oma sitoumuksemme parlamentin suuntaan. Tässä on ehdotettu neljä toimea. Ensinnäkin jäsenvaltioiden pitäisi kehittää kansalliset laajakaistasuunnitelmat. Tämä on hyvin tähdellistä. Tästä me keskustelemme ja tästä viestimme koko ajan toiseksikin. Investointikustannuksia laajakaista perusrakenteisiin pitäisi leikata koordinoimalla – jäsenvaltioiden täytyy olla tässä hyvin menestyksekkäitä, samoin kuin meidän, kun koordinoidaan esimerkiksi kaupunkisuunnittelua ja muita kehitykseen liittyviä perusrakenteita. Tällä voi olla suurikin merkitys. Ja kolmanneksikin sitten täytyy käyttää Euroopan unionin rakenne- ja maaseudun kehitysrahastoja. Meidän pitäisi enemmän antaa tietoa näistä mahdollisuuksista. Oli oikein kiva, että Euroopan parlamentissa järjestitte tapahtuman sidosryhmien kanssa. Kysymys ei ole siitä, että me tai joku tässä nyt hopealautasella tarjoaa asioita jäsenvaltioille, vaan jäsenvaltioiden, järjestöjen, alueellisten paikallisviranomaisten, eri tahojen täytyy omat bisnessuunnitelmansa kehittää näissä kysymyksissä. Ja tietysti me voimme auttaa tässä, antaa hieman suuntaa ja ohjeita, mutta voin varmistaa, että kyllä täällä kuuleva korva löytyy Brysselistä, jos näitä suunnitelmia tulee. Kenties kun ajatellaan laajakasta kehittelyä, niin silloin bisnessuunnitelmia täytyy näitä kehityskulkuja varten kehittää. Ja tässä täytyisi rohkaisuna käyttää myös mahdollisuutta käyttää Euroopan investointipankkia. Olen ollut yhteydessä sinne päin ja teille olette myös keskustelleet heidän kanssa olen tietoinen tästä. Ja tässä on muitakin välineitä, joten koskaan ei pidä luovuttaa. Ja kuten aikaisemminkin täällä parlamentissa olen sanonut, joskus pienet mahdollisuudet, pienet suunnitelmat ovat niitä, jotka todella kannustavat eteenpäin. Kerroin teille sellaista esimerkistä, jossa pieni kyläinen oli viimeisenä laajakaistan saajien luettelossa. Ja sitten siellä yhdessä pohdittiin asiaan ja kerättiin rahaa ja kehitettiin tällainen oma yhtiö. Ja kaikista haastavin ja ihanin osa tätä ö, koko tarina on se, että he saivat kolme kertaa nopeamman laajakaista yhteyden kuin Lontoon keskus, keskusta. Joten tässä on minulla esimerkki siitä, että ei koskaan pidä odottaa liian pitkään ja voidaan myös löytää eri rahoitusvälineitä – laaja kaista yhteyksien pitäisi olla paremmin saatavilla radiotaajuus ohjelman kautta. Puhun tästä myöhemmin enemmän. Komission ehdotus radiotaajuuspolitiikka-ohjelmasta antaa ensimmäisen yhteisen puitteiston strategiselle taajuuksien suunnittelulle ja harmonisoinnille vahvistamalla sähköisen viestinnän yhteismarkkinoita ja tukemalla muita tärkeitä unionin politiikan alueita, kuten esimerkiksi ympäristöä, liikennettä, terveyttä ja niin, niin, eh, niin päin, niin edelleen. Taajuudet ovat hyvin vähäinen julkinen resurssi, me kaikki tiedämme tämän, niin meidän täytyy ottaa huomioon kaikki olemassa olevat ja potentiaalit taajuuksien käyttömahdollisuudet syrjimättömällä tavalla, niin että voidaan maksimoida ei pelkästään taloudelliset, mutta myös ta- taajuuksia käyttävien palveluiden sosiaaliset ja kulttuurilliset vaikutukset. Tässä on kysymys luo, luovasta ajattelutavasta, ei pidetä kiinni vain siitä, mihin on totuttu, vaan ajatellaan myös tajuksien ja tajuksien liittyvien palvelujen potentiaalisia käyttömahdollisuuksia luovalla tavalla. Hyvin vahvasti olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi luoda mitään teennäistä jakoa sisällön ja taajuuksien, kuten yleisradiotoiminnan ja langattomien verkkojen välillä. Siis pyydän ei mitään teennäistä jakoa. Päinvastoin, itse näen paljon synergiamahdollisuuksia näiden kahden välillä kaikki esimerkiksi osoittavat, että me voimme digitaalitelevisioon kehitykselle nähdä paljon kunnianhimoa. Laajakaista digitaalipääsy tarjoaa paljon myös kulttuurillista arvoa ja langattomilla yhteyksillä on paljon potentiaalia alueilla, joilla tällä hetkellä näitä yhteyksiä ei ole. Tässä on tietysti paljon huonon aihe, huolenaiheita enkä ole niin naivi, että en niitä tietäisi, tunteisi. Tiedän, että uudet langattomat laajakaista välineet voivat luoda interferenssiä sisällönlähetyspalveluissa tv tai kaapeli-TV. Me olemme tästä keskustelleet. Olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että ehdottomasti tämä seikka pitäisi ottaa huomioon. Tämän vuoksi komissio on pyytänyt eri toimijoita vahvasti työstämään tässä, tätä asiaa. En oikein vielä lopputuloksista ole tarkasti tietoinen itsekään. Tässä on jälleen taas näitä niin sanotusti viisaita henkilöitä teknisiä asioita pohtamassa ja olen ymmärtänyt, että jonkinlainen yhteisymmärrys saadaan aikaiseksi. Kaikkia sidosryhmiä on pyydetty tulevaisuudessa kulkemaan kohti parempia standardeja ja ottamaan käyttöön ongelman lievennystekniikkaa. Tämä on se viesti, jonka halusin teille välittää. Jos tämä sitten vahvistetaan, niin meidän tehtävänämme on varmistaa se, että nämä uudet standardit ja tekniikat ovat käytössä ennen kuin langattomat taajuusvälineet tulevat suuressa määrin markkinoille. Komission yksiköt valvovat uusien langattomille mikrofoneille ja vastaaville palveluille annettujen laajakaista luupien vaikutuksia. Ja tästäkin saamme vastauksia Ehdotuksessamme, puhun taas tässä radiotaajuuspolitiikasta, me korostimme näiden palvelujen kulttuurillista ja taloudellista merkitystä ja tavoitteenamme ei ole pelkästään suojella näitä arvokkaita palveluja, vaan myös varmistaa niiden tulevaisuuden kehitys. Ne ovat erittäin tärkeitä, kun luodaan hyvää, rikasta mediasisältöä ja tuleville datamotreteille syötetään – houkuttelevaa kulttuurillista sisältöä. Käytännönläheisestä näkökulmasta jäsenvaltiot ovat parhaassa asemassa tarttuakseen nykyisiin langattomien mikrofonien aiheuttamiin ongelmiin, koska tässä on kansallisissa tilanteissa eroavaisuuksia. Kuitenkaan tämä ei tarkoita sitä, että me emme olisi mukana tässä. Minä olen sitoutunut teidän suuntaanne parlamentin suuntaan tässä työssä Kuitenkin sidosryhmien työtapaaminen, joka pidettiin 29. lokakuuta tuossa pari viikkoa sitten, auttoi meitä tunnistamaan useita pitkän aikavälin mahdollisuuksia, joilla voidaan parantaa yhtenäismarkkinoita tällaisten laitteiden ja palveluiden osalta, ja me tulemme jatkamaan ponnistelujamme tässä asiassa. Ihan lopuksi taajuuksista vielä sanoisin, että vaikkakin taajuuskysymys ohjelma keskittyy prioriteetteihin, niin se on hyvin laaja-alainen ohjelma ja sen kestokausi on viisi vuotta. Tämän vuoksi me voimme pelkästään saavuttaa kaikki asetetut tavoitteet läheisessä yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Ja tässä minä aina aloitan teistä Euroopan parlamentin ensiksi, että olen niin kohtelias, vaan tiedän kyllä missä, kenen käsissä valta on ja tämän lisäksi jäsenvaltiot ja elinkeinoelämä ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja tietysti tärkeitä ovat myös käyttäjäyhteisöjen edustajat. Eli tässä on kaikki ne sidosryhmät, joiden kanssa meidän täytyy tätä työtä tehdä. Ja tämän vuoksi minä todellakin odotan vahvasti teiltä tukea tälle kunnianhimoiselle ja tärkeälle ohjelmalle. Mainitsin alussa, että haluaisin myös puhua vuoden 2011 komission työohjelmasta. Tärkeimmistä toimista en kaikesta tässä, mutta ensi vuoden toimista. Ja yritän todella keskittyä vain tärkeimpiin asioihin. Ensinnäkin nettineutraalius. Tämä on aivan ehdottoman tärkein Julkinen kuuleminen päättyi 30. syyskuuta ja kaikki vastaukset on verkossa julkaistu yhdessä komission ensimmäisen arvion kanssa. Viime viikolla yhteisessä kokouksessa me täällä parlamentissa me kuulimme eri sidosryhmien näkemyksiä ja veimme tätä keskustelua eteenpäin. Ja tämä oli erittäin hyödyllistä minun mielestäni ja olin hyvin tyytyväinen keskustelujen laajuuteen ja lopputulokseen minä nyt pohdin tätä tilannetta ja mahdollisimman pian tulen teille ja neuvostolle tästä raportoimaan. Sitten Telekom-asetus. Meidän täytyy täysin arvioida, ei tämä ole ensimmäinen kerta kun tästä puhun, meidän täytyy täysin arvioida verkkovierailuasetuksen vaikutus ja seuraamukset, ja tästäkin tulen teille tiedottamaan. Meidän täytyy myös keskustella siitä, mitä tehdään yleisyödyllisten palvelujen määräysten osalta sähköisessä viestinnässä Telekom-paketissa. Tämä on myös yksi niistä seikoista, joita nyt käsitellään. Tässä odotettavissa on, että ensi vuoden loppuun, loppumetreillä esitetään lainsäädännön ehdotus, jotta voitaisiin päivittää teidän ja neuvoston direktiiviä julkisen sektorin informaation uudelleenkäytöstä, niin kuin presidentti puheenjohtaja Barroson kirjeessä puhemies Busekille 7. syyskuuta sanottiinkin. Ja tällä varmasti on tärkeitä vaikutuksia tällä alalla. Me myös käsittelemme seikkoja, jotka liittyvät verkkoon pääsyyn. Kaikki eurooppalaiset ovat digitaalielämässä tarkoittaa, että kaikki, myös vammaiset henkilöt, siis kaikki eurooppalaiset. Tällä on suuria vaikutuksia sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta ja sen varmistamisen kannalta, että internet vallankumous on sellainen, johon kaikki voivat osallistua. Meidän täytyy tarkastella sellaisia vaihtoehtoja, joilla voidaan tehdä näistä verkokäytön standardeista ja niiden täytäntöönpanosta pakollisia julkisilla nettisivuilla. Ja meidän täytyy myös miettiä muita tele, IT, laitteistoja ja ohjelmia, niiden kontekstia vammaisuustoimintasuunnitelman osalta. Me tulemme hyvin läheltä valvomaan myös audiovisuaalisen median palveludirektiivin siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa. Tässä oli joitakin näitä tärkeimpiä seikkoja ensi vuoden osalta, joihin halusin kiinnittää huomiota. Ja tietysti toivon myös saavani ensimmäiset näkemyksenne näistä asioista. Tänä aamuna sitten järjestettiin koulutus-, nuoriso- ja kulttuurineuvoston kokous. Ministerit eh, hyväksyivät neuvoston johtopäätökset Euroopan elokuvaperinnöstä, joka antaa oman panoksensa suuren yleisön tietoisuuden lisäämiseksi eurooppalaisesta elokuvaperinnöstä ja sen merkityksestä. Ja näihin, eh, näissä johtopäätöksissä tunnustetaan erityisen, että tekijänoikeus puitteista täytyy antaa riittävän, riittävä oikeudellinen varmuus niin, että ö, elokuvainstituutiot voivat toteuttaa omaa työtänsä elokuvien säilyttämisen ja niiden saatavuuden varmistamiseksi. Ne myös pyytävät jäsenvaltiota varmistamaan, että elokuvaperintöinstituutit hyötyvät asianmukaisista oikeuksista, joita niillä on tässä työssä myös ei-kaupallisten elokuvien osalta. Me kävimme erittäin merkittävää keskustelua myös kulttuuri- ja audiovisuaaliseikoista digitaaliagendan osalta, erityisesti jäsenvaltioiden prioriteeteista ja niitä mahdollisista, mahdollisuuksista, joita on, jotta voitaisiin parantaa horisontaalista koordinointia kaikkien mukana olevien instituutioiden tahoilla. Ihan teidän ja minun välillänne vaan olen äärimmäisen ilahtunut, innostunut siitä, että kolme aktiivista ihmistä voi ja pystyy, haluaa käyttää niin paljon aikaa ja voimavaroja tähän asiaan. Me tiedämme, että kolme oli aika vähän ja no miksi tässä nyt kolme valittiinkaan? No, ei tämä ollut sidosryhmä, ää, tiimi, vaan tässä oli kysymys henkilöistä, joilla toivottavasti nyt on tuoreita, luovia näkökulmia ja ennennäkemättömiä lähestymistapoja. Ja he ovat erittäin innostuneita tästä työstä. Ja oikein aktiivisesti haluavat hyödyntää kaikkia mahdollisuuksia kuulemisten kautta ja keskustelulla teidän ja ministerien kanssa ja niin edelleen. Minulla mielessäni tässä nyt on, no en tiedä enempää kuin tekään tämän tapaamisen jälkeen. Tietenkään työtä vielä ei ole loppuun saatettu tässä kolmen viisaan ryhmässä Ne tekevät kaikkensa valmistellakseen tätä loppuraporttia. joka toivottavasti tulee olemaan merkittävä panos, kun määritellään tulevaisuuden toimia digitalisoinnin ja Euroopan osalta. Ja kolmella viisalla pitäisi nyt olla aikaa tehdä tämä työnsä loppuun kokonaisuudessaan. Myös työlounalla tässä ministeriöiden, ministeriöiden kanssa tähän päädyttiin. Ja hyvin innoissani olin huomatessani, että tärkeimmät asiat ovat sellaisia, joista kaikki ovat yhtä mieltä. No, tietysti voidaan sanoa, että eihän tämä nyt ole mikään yllätys ole, koska tärkeimmät asiat tässä ovat erittäin, erittäin tähdellisiä. Mutta kun neuvostosta puhutaan, niin minulla on hieman tästä kokemustakin, niin eihän tämä nyt aina ole se lähestymistapa, jota voisi odottaa. Joten olen toiveikas sen osalta, että tässä päästään nyt pidemmälle. Neli. Kiitoksia kovasti Neli. Se oli hyvin laaja kirjo aiheita. On joitakin kollegoita jo pyytänyt puheenvuoroa. Rova Kammerheber, hän on esittelijänä tähän radiotäyspolitiikkaan. Äh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos Rova Kroos tästä hyvin kattavasta yleiskatsauksesta, jonka juuri saimme lausunnon laatijana kulttuurivaliokunnan puolesta olennaismiltaan tulen keskittymään tähän ähm, ohjelmaan. Valitsen pitkälti myös siitä, että laajakaistan rakentaminen ei ole pelkästään taloudellisesti merkittävää Euroopassa, vaan myös ajatellen tiedon saattavuutta. siis ajatellen kulttuuria kulttuuri- ja sosiaalista osallistumista yhteiskuntaan silläkin kannalta tärkeää. Tästä olemme yhtä mieltä, eikä tästä pitäisi kiistellä. Ja minua ilahdutti myös teidän lausumanne, että haluatte estää sen, että syntyy keinotekoinen jako internetin ja perinteisen television välillä. Että se on olemassa. Mutta jos katson sitä, mitä komissio on radiotajuusohjelmassa esittänyt, en ole kovinkaan optimistinen, vaan ennemminkin huolissani sillä ennen kaikkea television alue on alue, joka uhkaa tässä hävitä, koska komission ilmoitus siitä, että ollaan valmiita pohtimaan siitä, että lisää taajuusalueita 800 ulkopuolella oltaisiin varaamassa tälle. Tämä huolestuttaa minua, sillä perinteinen yleisradio, se jäisi kokonaisuudessaan pois maanpinnalla tapahtuvasta levittämisestä. Ja me tiedämme monista yleisötoiminnan harjoittajista, harjoittajilta sekä yksityisiltä että julkisilta, jotka ovat osa kulttuurista monimuotoisuutta ja myöskin mielipiteiden monimuotoisuutta, että ne pitkällä tähtäyksellä tarvitsevat tällaisia taajuuksia. Saksassa yleisradio toimijat ovat hyvin paljon investoineet televisioon rahaa, joka tullaan sitten menettämään, koska ne ovat olleet hukka-investointeja. Tiedämme, että Ranskassa lähettäminen maan päällä on edelleen huomattavasti merkittävämpää kuin monissa muissa maissa. Siellä ei kaapelilla ja satelliiteilla ole niin suurta merkitystä vielä. Jos otamme vakavasti sen, mitä päätimme telekommunikaatiopaketissa, Eli ajattelen mielipiteiden moniarvoisuutta, ajattelen eh, kulttuurin monimuotoisuutta, ajattelen nimenomaan palveluiden eh, puolueettomuutta. Silloin on esittävä kysymys myös siitä, olemmeko me tässä valmiita ainakin varmistamaan sen, että pitkällä tähtäyksellä Yleisradio voi levittää lähetyksiä maan päällä, eikä vain pelkästään ajatella sitten taloudellista ö, eh, hyödyllisyyttä. Ja nimenomaan radiotaajuusohjelmissa tarvitaan yksiselitteistä selkeytystä siinä, että yleisradiotoiminta edelleenkin voi lähettää lähetyksiä maan päällisesti, eikä tapahdu tällaista jakautumista, jonka te itse sanotte haluavanne estää. Te sanotte, että jäsenvaltioilla säilyy tiettyä toimivaltaa, näin minäkin näen asian, koska nimenomaan erot, joita jäsenvaltioiden välillä on, johtavat siihen, että tietyssä määrin on itsenäisyyttä koordinoiduissa puitteissa jäsenvaltioissa, mutta tässäkin on sellainen vaikutelma, että radiotaajuusohjelma itse asiassa antaa komissiolle lisää toimivaltaa ja itse asiassa jäsenvaltioille koordinoinnissa ja taajuuspolitiikan alueella se vie toimivaltaa pois jäsenvaltioilta. Tietysti sitten kysymys tästä tajuksien päällekkäisyydestä jossa erityisesti on kiinnittävä huomiota siihen, että ei saa syntyä häiriöitä ja pitää katsoa, miten aiheuttajaperiaatetta voidaan tässä käyttää. Ja ajatellen ennen kaikkea langattomia mikrofonia, joita nyt on käytössä jokaisessa kunnallissakin teatterissa, ehkä niiden osalta tarvitaan direktiiviluonnoksissa enemmän selkeytystä, joka antaa enemmän oikeusvarmuutta niin, että asianosaiset, mitä tulee esimerkiksi taloudellisiin ratkaisuihin, mahdollisiin uusiin investointeihin, koska nimenomaan kulttuurisen moninaisuuden alueella pitää yhä voimakkaammin ottaa huomioon se tässä taajuusohjelmassa ajatellen nimenomaan ottaa huomioon kuitenkin taloudelliset merkitykset, mutta muutakaan ei saa unohtaa ja sitä, sitä täytyy ottaa huomioon työskentelyssä. Puhuit sydämestäsi. Tämän kerroin jo Kroosille kahden kesken. Me olemme yhtenäisiä tässä kulttuurisen monipuolisuuden taistelemassa ja ongelmahan on myös se, että mikrofonien valmistajat jo eh, komission päätöksestä eivät enää valmista näitä sanoo, että meidän pitäisi tuottaa näitä romukasaan. Tässä pitäisi olla siis varovaisia. Voidaan aiheuttaa paljon vahinkoa ja mutta oletan, että tästä tietysti tuloksia tulee. Sitten kollega Verhaajan. Saksalaiset keskenään. Ensin haluaisin kiittää Rova komission jäsentä siitä, että myöskin täällä kulttuurivaliokunnassa hän on täällä puhumassa meille ja vastaa kysymyksiin ja ottaa huomioon myös kulttuurivaliokunnan jäsenen mielipiteen. Mielestäni niin se on hyvin tärkeää, että Tämä digitaalinen toinen ohjelma, sitä ei käsitellä pelkästään talousaspektien alla, teknisten aspektien alla, vaan ennen kaikkea otetaan kulttuurinen merkitys huomioon. Petra Kamaeva puhui eh, ihan sydämestään, haluan häntä tukea siinä, koska mielestäni tämä on erityisen tärkeä aspekti, joka täytyy ottaa huomioon, ja siitä tulee lisäkysymys tässä yhteydessä mieleeni nämä tietojen siirtopalvelut mobiilisti ja varmistetaan tässä taajuusyhteydessä ja usein argumentoidaan maaseutualueella, että täytyy laajakaistan tarjoaminen varmistaa ja siinä tulee se kysymys esille, että kun äh, tarjotaan laajakaistaa, voiko se tarjota vain mobiilitavalla myös keski- ja pitkällä aikavälillä vai onko se riittävää? koska nyt on jo ongelmia tiedon määrässä, jota verkon kautta siirretään, ja tekniset mahdollisuudet, jotka taajuuksien kautta ovat mahdollisuuksia tänään, niin eh, voidaanko silloin suuria datamääriä tämän mobiilijärjestelmän kautta siirtää virheettömästi? Ja se olisi haitta myös maaseutualueille jälleen, jotka, joilla olisi pelkästään tällaisten radioverkkojen kautta tämä palvelu. Tiedän, että komissio vielä ajattelee juuri maaseutualueille jatko-ohjelmia, että voidaanko keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, miten nämä palvelut voidaan järjestää lasikuitukaapelin kautta esimerkiksi. Ja miten tämä liittyy rahoituspuitteisiin ja rakennepolitiikkaan vuoden 2013 jälkeen, että onko meillä silloin määrärahoja käytössä vai eikö ole? toisaalta mobiiliin laajakaistaan taajuuspolitiikan kautta ja toisaalta mitä tukea olisi mahdollisesti Euroopan puolelta tarpeen, jotta voidaan kansalaiset tarjota myös maaseutualueille. Todellakin todellinen osallistumismahdollisuus näihin koulutus- ja kulttuuripalveluihin ja myös taloudelliseen toimintaan internetin kautta. Miten arvioitte kustannukset? rakennetuen tulevaisuus, mikä se on tässä yhteydessä ja missä määrin, niin tehän viittasitte jo tähän, missä määrin on läheistä yhteistyötä kansallisten ja alueellisen tason kanssa ohjelmien toimeenpanossa. Onko siellä jo konkreettisia ehdotuksia, onko ideoita siitä, että miten tämä myös äh, rahoitusmielessä voidaan toteuttaa, koska kulttuuri on tässä mielessä hyvin tärkeää mutta tietysti täytyy katsoa, että miten rahoitettavuus säilyy, erityisesti sisällön osalta. Ja siihen liittyy vielä toinen kysymys, joka on meille hyvin tärkeä, ja tässä on kyse äh, verkkoneutraalisuudesta, kysyttiin sitä vain lyhyesti. Olisi kovin hieno, jos siihen saataisiin täydennystä, miten komissio suunnittelee ta- takaavansa tulevaisuudessa, että jäsenvaltioissa on edelleen syrjintävapaa äh, pääsy käyttämään internettiä, erityisesti miten tämä voidaan vastata Euroopan tasolla ja meidän valiokunnan näkökulmasta sehän on hyvin tärkeä asia, että internet on kaikille tasaveroiselta pohjalta tarjottavissa ja sitten nämä datan siirto, mahdollisuudet taataan kaikille tarjoajille. Ja juuri nämä pienet palveluntarjoajat sisällön osalta, jotka edustavat myös kulttuurista monimuotoisuutta Euroopassa, voivat se taata. Ja koulutusalueella on tärkeää ja palveluntarjoajia. Heitä ei saa asettaa huonompaan asempaan markkinajohtajien verrattuna jotka sitten parannettuja ja nopeutettuja nopeuksia pystyvät tarjoamaan verkossa ja rakentamaan niitä ja saavat kilpailuepua näihin pieniin palveluntarjoajien verrattuna. Minulla on tärkeää se, että tässä on ehdoton syrjimättömyys internetin päätössä ja mitä voidaan sitten tarjota vaihtoehtoja, jotta voidaan rahoittaa verkon äh, rakentamista, mutta ei niin, että suuret palveluntarjoajat ottavat lisävaltaa. Minun mielestäni tämä ei johda siihen, että tuetaan potentiaalia, vaan niin, että oligopoliset rakenteet vaihtoehtoja internetissä, niin kuin joillakin alueilla on jo nähtävissä. Toivottavasti tulkit pystyvät hallitsemaan tätä no-, puheenopeutta. Vielä yhdelle saksalaiselle puheenvuoro, Robert Kiitos Doris. Minä puhun nyt englantia, jotta voin puhua suoraan komission jäsenelle. Kiitos puheestanne, rouva komission jäsen Cruz. Minä korostan kaikkea sitä, mitä kolme valiokunnan jäsentä jo sanoi, ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kun teillä oli ensimmäinen suuri puheenvuoronne komissiossa, joka liittyy telekommunikaatiopolitiikkaan. Totesitte, että ymmärsitte, että teidän täytyy löytää hyvä tasapaino taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurin etujen välillä. Nyt kun kuuntelen teitä, kun puhutte radiotaajuuspolitiikasta, niin minun kannaltani katsottuna te ehkä olette unohtanut, mitä parlamentti tähän mennessä on tehnyt telekommunikaatiopaketin yhteydessä. Ja me onnistumme saamaan tiettyjä tarkistuksia tuohon pakettiin ja pyytäisin, että todella ottaisitte vakavasti sen, mitä parlamentti tekee, koska oli kovinkaan hyvä, jos meidän pitää joka kerta lähteä liikkeelle aivan alusta Minusta tämä oli hyvin vastuullinen tämä lähestymistapa, joka meillä oli, ja kenties olisi hyvä tapa harjoittaa yhteistyötä, jos ottaisitte huomioon sen, mitä parlamentti on tähän mennessä tehnyt. Te lupasitte, kun puhuitte meille, että olisitte halukas eh, etsimään tasapainon tässä eh, triangelissa, ja otan tämän todella vakavasti, koska kuten saatoitte jo kuulla, me tietysti kaikki olemme kiinnostuneet taloudellisesta menestyksestä, mutta selvää on, että kun me puhumme yleisradiotoiminnasta, kysymys on myöskin sosiaalisesta ja kulttuurista monimuotoisuudesta. Siksi ei ole kysymys pelkästään siitä, että puhutaan taloudellisista tai kilpailukysymyksistä. Tästä syystä minä en halua toistaa, mitä edelliset puhujat sanoivat. Minä olen yhtä mieltä heidän kanssaan. Mutta ehkä voisitte vastata vielä erääseen suureen kysymykseen, joka liittyy siihen, miten miten voidaan seurata näitä suuria internetkysymyksiä. Nimittäin ei ole mikään salaisuus, että komission sisällä ja ennen kaikkea teidän ja Barnien välillä on tiettyjä ristiriitoja kysymyksessä, joka liittyy digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kehittämiseen ja toisaalta taloudellisiin näköviitteisiin, jotka siihen liittyvät, ja toisaalta samaan aikaan myöskin tekijänoikeuksien suojelemiseen ja mahdollisesti siihen, millä tavalla voidaan kor- korjauksia sisällön, tuot- korvauksia sisällön tuottajille. Ja jos teillä nyt on jotakin näkemyksiä siitä, miten asioista keskustellaan komission sisällä, niistä tiedoista olisi meille apua. Boris. herra Boris. Kiitoksia kovasti. Haluaisin pitää yllä tätä hyvää suuntaa, arvo komission jäsen, jos puhuu laajakaista internetistä. Tulevana vuonna keskustelemme tulevasta kohesiopolitiikasta. Minulla oli mahdollisuus oman alueeni edustajana käsitellä rakennerahasta ja laajakaistassa ja siitä tulee hyvin, hyviä tuloksia. Ja tässä täytyy kohesiopolitiikkaa pitää yllä tietysti tämän viimeisen jakson kohdalla, niin nämä suuret firmat eivät usein halua toteuttaa näitä yrityksiä, joista tarvitaan koordinaatiota. Toinen osa-alue on, koskee sitä, mitä Tryppelkin puhui, kuka voi olla johtajana, jota, jota odotetaan näissä liiketoimintamalleissa, josta voitaisiin varmistaa tekijänoikeudet ja tulon, tulot ja sitten myös, että päästään käyttämään kulttuurituotteita musiikissa, kirjallisuudessa. Tässä varmaan tarvitaan näiden liikuntamallien esittämisen nopeuttamista, koska tietysti siihen hetkeen on vielä pitkä tie, kun päästään toteuttamaan. No, kolmas asia hyvin lyhyesti. Tämä on elokuvien digitointi, joka ei ole tällä toiminta, tässä toimintaohjelmassa suorasti, mutta toimintaohjelmassa pitäisi olla tilaa sille. Eurooppa on hyvin kaukana Yhdysvaltojen takana juuri elokuvien digitoimisessa, joka varmistaa sen, että kaikkialla asuvat pääsevät käyttämään koko elokuvaa perintöä Euroopassa hyväkseen. Tällaisten kopiointitekniikkojen ansiosta, ei analogisen metodin, vaan digitaalisen metodin ansiosta. Eli tässä kiihkeä pyyntö komissiolle, jotta elokuvien digitointi saisi tukea myöskin eh, kääntäminen kaikille kielille, johon liittyy kustannuksia. Että siihen voitaisiin käyttää rakennerahastoja, ehkäpä myös Euroopan investointipankin tuella. Sillä siitä on välittömästi hyviä seurauksia kulttuurisesti. Gut, Media. Se koskisi mediaohjelmaa ja vähemmän se koskee sitten Kruusin toimialuetta, mutta joka tapauksessa on hyvä, että kaksinkin komission jäsentä siitä kiinnostuu ja sen puolesta taistelee. Sitten Lothar Piski viimeisenä. Kiitos Rova komission jäsen. Kiitos näistä tiedoista, laajakaista. On tietysti Euroopan kulttuurinkin tulevaisuutta ja te itse asiassa päätätte enemmän kuin kulttuuriministerit, jos olen oikein ymmärtänyt. Mutta yksi ulot, ulottuvuus. Siitä haluaisin tietää enemmän, miten te näette sen, nimittäin kommunikatiivisten taitojen kehittyminen. Meillä on kaikissa papereissa se ongelma, että siitä puhutaan, mutta totean, että opettajakoulutuksessa kuitenkin, että missä se siellä on. Se on suuri arvoitus, mutta kuitenkin kulttuurivalkoissa pitäisi käsitellä sivistystä. Mieti vain sitä, miten kommunikatiivisia taitoja varten ei ole olemassa opettajakoulutusta. Tämä on ehkä perinne, että ajatellaan, että audiovisuaalisia medioita voi vain tuolla tavoin oppia itse käyttämään, koska voi nähdä itse, itse jotakin valkokankaalla, mutta toisaalta on kuitenkin tärkeää, että ei pelkästään tekniikka tuo mukana jotakin uutta, vaan myös ihmiset, jotka käyttävät sitä, että heillä on kyky kenties ryhtyä tekemään sillä jotakin tai suhtautua siihen kriittisesti. Minun kysymykseni on, ottaako, otetaanko tämä riittävästi huomioon vai onko niitä, että ei pidetä relevanttina teidän kannalta, vai onko tämä asia, joka pitäisi ratkaista kansallisella tasolla, siis kommunikatiiviset taidot? Fabina short, please. Seuraava puhe lyhyesti pyydän. Hyvin lyhykäisesti. Olen nyt mieltä kollegan kanssa siitä, tärkeydestä, mikä tässä on sisällöllä, minkäla- minkälaista sisältöä sitten onkin. Myös taiteilijat ja heidän panoksensa digitaaliagendaan on tärkeää. Ja haluaisin puhua myös tästä siirtymäkaudesta, millä tavalla siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Eikö tämä siirtymäkausi ole kenties liian tiukka? Ja sitten viimeinen asia, jonka haluaisin tässä nyt tuoda esille, liittyy julkiseen mediatekkiin ja kirjastoihin. Koko tämä suhde koulutukseen, niin kuin täällä tuotiin esille. Okei. Okay. Ich schließe jetzt die Debatte. Nyt keskustelu päättyy ja komission sen saa mahdollisuuden vastauksiin. Olkaa hyvä. Ähm, Mrs. has... Rouva Trypel todella haastoi minut tässä puheenvuorossa. No, riippuu <laughs> asiasta tietysti, mutta jos hetken käänteillä on ollut näkemys siitä, että en ota Euroopan parlamenttia vakavasti, niin sanon, että en ole yhtä mieltä. Se on aivan totuuden vastaista. Olen itsekin ollut Euroopan parlamentin jäsen entisessä elämässäni ja olen tottunut Euroopan parlamentin toimintaa, Joten ehdottomasti minä pidän kiinni siitä, että otan teidät vakavasti. vakavasti. Tarkoittaako tämä sitä, että aina olemme yhtä mieltä? No ei, mutta ei täällä ole mitään tekemistä vakavasti ottamisen kanssa. Ja minulla on ilo tehdä kaikkeni nyt sitten tämän sanottua, niin antaakseni näkemyksiä näihin kysymyksiin, jotka ovat erittäin tärkeitä. Olen hyvin kiitollinen mahdollisuudesta käydä tätä keskustelua taajuuskysymys. Todellakin. Tämä on kerran elämässä vastaan tuleva haaste ja mahdollisuus. Me olemme sellaisessa tilanteessa, jossa meillä on nyt tämä mahdollisuus ja tämän vuoksi minä sanonkin tässä, että nopeutetaanpa työtä minä aina teen itselleni tietynlaisen ympyrän tässä. Tässä tarvitaan taajuusmahdollisuudet, jotta voidaan saada laajakaista paketti ja jotta päästään eteenpäin digitaalivallankumouksen kanssa ja voidaan panna täytäntöön digitaaliagendaa. Kaikki tarvitaan mukaan syystä tai toisesta taloudellisista, kulttuurillisista, koulutussyistä, terveys, mm, ihan mikä tahansa. Kaikki ovat tärkeitä. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tähän mahdollisuuteen täytyy nyt tarttua. Tietysti myös hyvin tähdellistä on huomata ja ymmärtää se, riittääkö tämä mahdollisuus ja nämä taajuudet kaikille, mitä suunnitellaan. On aivan selvää, että olemme hyvin kunnianhimoisia, jokaisella on oma lähestymistavansa, mutta loppujen lopuksi kysymys on siitä, että tämä on ohjelmana erittäin kunnianhimoinen. Kun puhuta, puhutaan tässä laajakaistasta ja radiotaajuus, radiotaajuuksista, me emme suunnittele mitään toista digitaalivajetta, koska komissio on ehdottoman varma nyt, ja olen iloinen vuodessani sanoa tämän, että tämä on loppuelämäksi näin. En tiedä, uskonko ikuiseen elämään, mutta tulevaisuudesta nyt puhutaan. Me olemme vastuussa tästä tulevaisuudesta ja se on hieman pitempi kuin pelkkä vaalikausi, jos näin sanon. Joten olen ehdottoman luottavainen sen suhteen, että tämä antaa meille mahdollisuuden nyt toteuttaa tätä kaikkea. Ja tietysti me valvomme sitä, koska olisimmehän me typeriä, jos vain sanoisimme, että no niin, homma on näin, parlamentti hyväksyy, mennään eteenpäin. Me varmistamme sen, että radiotaajuuksia käytetään tehokkaasti. Tämä tietysti liittyy omaan näkemykseni siitä, että onko meillä riittävästi taajuuksia. Taajuuksia täytyy käyttää tehokkaasti Euroopan kansalaisten eduksi ja liike-elämän eduksi. Ja tällä pakatetaankin sitten kaikki. Ja sitten puhun näistä langattomien langattoman laajakaista mahdollisuuksista kulttuurisisällölle ja koulutukselle epäilemättä ehdottoman tärkeää. Me työstämme näitä interferenssejä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Me keskustelimme siitä mahdollisuudesta, että pääosasta ja yksi teknisistä avustajista, asiantuntijoista tuli tänne, tulisi tänne keskustelemaan ja selittämään tätä asiaa, jos teille jos te haluatte, oikein mielellämme tulisimme tänne kertomaan syvällisemmin tästä asiasta. Asiantuntijat ja sidosryhmä ovat tämän jo tuonetkin esille. Jäsenvaltioiden täytyy tarkastella myös rahoitusseurauksia tässä EU-lainsäädännön mukaisesti, mutta niin jos nyt hieman riskabilisti sanon, niin totean, että ratkaisu täytyy löytyä tavalla tai toisella. Neuvosto, neuvoston tapaamisen yhteydessä, puhun tässä elokuvakysymyksestä, sain tietoja, joita en tuntenutkaan niitä pienet elokuvateatterit ja niiden digitalisoimiseen on rahoitusta, 75 000 euroa, tai mitä se nyt oli. Te monet tunnette tämän asian ja meidän täytyy olla hyvin huolellisia tämän asian kanssa, niin että mitään uhreja ei tässä seuraamuksena tule. Sitten langaton laajakaista maaseutualueilla. Meidän mielestämme usein tämä on paras ratkaisu. Kun tarkastellaan kiinteitä verkkoja, niin jos olette yhtä mieltä kanssa, niin, niin ehkä ajattelette niin, että taloudellisesti tämä on kannattavaa Ei tässä tietenkään ole kysymys siitä, että tässä on vain yksi mahdollinen välieten toimija, vaan on muutamiakin mahdollisuuksia. E, tässä on satelliitit, pluskuidut ja niin edelleen. Meidän täytyy varmistaa, että kansalaiset maaseutualueilla eivät jää jälkeen internet-saatavuudessa koko Euroopan täytyy olla digitalisoitunut kaikkien kaupunkiympäristön, maaseudun, syrjäseutujen ja niin edelleen. Meidän täytyy käyttää parhaita teknologioita, joita on saatavilla tilannekohtaisesti. Ja meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, että nämä ovat niitä alueita, joilla voidaan käyttää valtion tukia ja rakennerahastoja. Tämän vuoksihan otettiin huomioon valtion tukikysymykset laajakaista ulottuvuuden kattamisessa. Ja varmaan tiedätte, että olin mukana tässä. Nettineutraalisuus. No, ehkä toistan tässä nyt itseäni, kun käydään keskustelua nettineutraalisuudesta ja avoimuudesta. Meidän täytyy erittäin selviällä olla ensin tästä käsitteen määrittelystä. Muuten me puhumme aivan eri asioista. Verrattuna Yhdysvaltoihin, no tämä kommentti, joka esitettiin, en ole yhtään samaa mieltä. Tilanne Yhdysvaltoihin verrattuna on aivan eri. Yhdysvalloissa on aivan eri määrä kilpailua kuin täällä. Kiitos. Kilpailun pidetään nyt kiinni omasta tilanteestamme täällä vain. vertailevia, avoimia, läpinäkyviä ratkaisuja. ratkaisuja. Niitä tarvitaan ja niillä täytyy pystyä antamaan kuluttajille mahdollisuus valita. Meidän täytyy myös olla johdonmukaisia, kun ajatellaan kuluttajien valintamahdollisuuksia. Ei tämä nyt mikään ilmainen juttu ole. Ei avoin neutraali verkko tarkoita sitä, että ei tähän mitään laskua liity. En minä mitään tällaisia ilmaisia lounaita täällä kenellekään tarjoile. Sitten televiestintäpaketti. Se täytyy täysin ottaa huomioon tässä. Olisi varsin hölmö, jos en olisi tietoinen siitä, että Euroopan parlamentille tämä on tärkein, mutta myös komissiolle. Tämä oli yhteinen diilimme. Loppujen lopuksihan komissio ottaa otti huomioon Euroopan parlamentin tarkistukset. Ja tämä on nyt meidän huomamme. Tässä muuten viitataan varsin selvästi IT-pakettiin ihan ymmärrettävillä sanoilla. Lähetystoiminta, no sillä on minun mielestäni paljon mahdollisuuksia myös internetissä. Ja me tunnistimme, että taajuus tunnustimme tämän taajuuspolitiikassamme. Jos teillä on mitään epäilyksiä tässä, niin kertokaa minulle minkä suhteen. Niin kehon kielenne ei oikein anna minulle sellaista tunnetta, että olette aivan täysin yhtä mieltä kanssani. Mutta aina sanon, että jos te epäilette, niin kertokaa minulle minkä vuoksi. Kertokaa, mitä tässä on ongelmana. Ja sitten tekijän oikeudet minulta kysyttiin, miltä näkymät, eh, mitä, mitä vaihtoehtoa minä puolan nyt tässä. No minä haluaisin sellaisen näkemyksen, näkymän, jossa tekijät, eh, taiteilijat, eh, myös kuluttajat ja käyttäjät otetaan huomioon. Kun puhutaan luovista toimijoista, taiteilijoista, toimittajista ja niin edelleen. He kyllä ansaitsevat palkkionsa, ihan asianmukaisen palkkion. Ja heidän pitäisi, saa, heidän pitäisi tuntea olonsa paremmaksi kuin nyt. Puhutaan sitten vaikka musiikista, audiovisuaalialasta, lataustoiminnasta. Kaikki tämä on tässä nyt pelissä. Ja digitaaliyhtenäismarkkinoilla, tämän jo sanoinkin aikaisemmin, me voimme olla ylpeitä siitä, että tämä toimii ja digitaalihan on jo itsessään rajatonta, joten nyt tässä on digitaaliyhteismarkkinat ja lataaminenhan on ö, laitonta. Ö, tämä on minulle erittäin tärkeä asia, mutta myös teille. Jos tiedämme, että jossain tehdään jotain laitonta, niin silloin täytyy toimia. Mutta tietysti nyt käydään keskustelua keskusteluja siitä, että puututaanko väärentämiseen esimerkiksi tuoteväärennöksiin. Tämä on taas toinen keskustelu. Ei tässä kuitenkaan kaikki ole tällä tavalla hoidettu, vaan meidän täytyy keskittyä tähän järjestelmään. Jos kysytty minulta, mikä nyt on minun mielestäni sellainen näkymä, jota kannattaa viedä eteenpäin, se on sellainen, jossa mm, otetaan kaksi tekijää huomioon. Yhtäältä otetaan taiteilijat ja kuluttajat ja käyttäjät huomioon ja heille, taiteilijoille annetaan sellaiset palkkiot, jotka johtavat siihen, että voimme odottaa heitä lisäluovuutta. Muutenhan me menetämme heidät. He ryhtyvät muihin hommiin, joista ei meille niin kovin paljon iloa koidukkaan. Komissiossa olemme tietoisia ja Michel Barnier ja minä itse Michel tässä nyt ykkösenä tietysti. Olemme tietoisia siitä, että no, joskus on kielteisiä, joskus myönteisiä seikkoja tässä. Digitaaliagenda on horisontaalinen työluettelo koko komissiolle. Ja kaikki 27 komission jäsentä ovat sitoutuneet tähän, joten ei tässä nyt ole kysymys siitä, että ei no tänään huvita tai olen muuttanut mieltäni tai muuta vastaavaa. Kaikki ovat tässä mukana ja tämä täytyy hoitaa mahdollisimman nopeasti, koska aika ei millään tavalla auta ratkaisemaan tätä ongelmaa. Ja tästä on, niin puhuinkin näistä lata, tästä lataamistoiminnasta eräs henkilö, joka oli, on ollut vahvasti mukana tässä, ei virkamies, vaan ulkopuolelta tämä henkilö selitti minulle, että me tässä menetämme kokonaisen sukupolven, koska he ovat tottuneet tällaiseen toimintaan, e-, eivätkä he tunne mitenkään toimivansa väärin. No sitten lopuksi vielä e-oppiminen ja e-lukutaito. No nämä ovat ehdottoman tärkeitä osia digitaaliagendaa. Tämä on aivan äärimmäisen innostavaa. Olen täysin yhtä mieltä, jos oppilas tai opiskelija, nuorempi sukupolvi kykenee ja osaa ö, saada ja käyttää osaa käyttää tätä kaikkea, mutta opettajat eivät ole samalla tasolla, niin silloin tässä menetetään mahdollisuuksia. Digitaalitaidot, Mm, niitäkin täytyy viedä eteenpäin. Tämä on kansallinen vastuu, mutta joka neuvosto, neuvostossa kaikki ne ministerit, jotka ovat mukana digitaaliagendan eri osissa, heidät täytyy saada siihen mielentilaan, että he toimisivat mahdollisimman nopeasti. Tämä on äärimmäisen innostavaa. Kävin sellaisessa koulussa, hyvin köyhällä alueella, köyhä koulu, mutta heillä oli laitteet ja ne olivat varsin hyvin koulutettuja, aivan loistavia opettajia. Ja siellä oli paljon intoa mukana työssä. Ja koulun vierailun jälkeen minulle näytettiin, että vanhemmat ja isovanhemmat vierailivat myös täällä koulussa, koska hekin halusivat oppitunteja ja heidän lapsensa ja lapsenlapsensa opettivat heitä. Nämä oli aivan loistojuttu. Jotkut heistä olivat jo niin pitkällä tässä, että he pystyivät aloittamaan oman pikku liiketoimintansakin. Ja tämä oli todella innostavaa. Ja olen hyvin eh, innostunut tästä omasta salkkuni osasta ja panen innolla sitä yhdessä teidän kanssanne täytäntöön. Puheenjohtajalla on mikrofoni päällä. Has, uh, which the people has to take care. Ihmisten täytyy huolehtia siitä, mitä tässä sanottiin. Ja Kamaevaltin puhe, Rova Ferhaajan, muut. Ei sen vuoksi, että me haluaisi uskoa. Täytyy olla hyvin varovaisia. Ja on parempi olla varovainen kuin että sellaiset asiat painavat päälle joita emme voi ikinä muuttaa. No näemme aikaisin ensi vuonna uudestaan ja, ja johtaja Madlania pyydän ehkäpä tammikuussa tulemaan keskustelemaan teknisistä asioista, joista on tänään keskusteltu joiden kautta voidaan sitten ehkä osoittaa, että ne eivät äh, aseta varjoon näitä kulttuuriasioita. Yeah, but he is a very good seller as well. I hope that you come together. So, danke schön. Goodbye. Näinkin oikein hyvä kapissa. No niin, nähdään sitten. Myöhemmin ja tullaan nyt vielä joku muutama henkilön tällä. Sitten kohta yhdeksän. Aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teemavuosi. Hannu, kaikki riippuu nyt sinusta. Thank you. Uh... Kiitoksia puhemies On aivan totta, että me ikäännymme ja en tiedä, onko minun ikääntyminen näkynyt niin voimakkaasti tässä valiokunnassa, että pääsin esittelijäksi tähän aiheeseen, mutta ajankohtainenhan tämä on. Nimittäin lauantaina minulla on jälleen syntymäpäivät ja sitten tulee neljäkymmentäseitsemän vuotta täyteen ja se on jo monen, miehestä, monen mielestä varsin korkea ikä miehelle mutta yritän, yritän päästä senkin kynnyksen yli. Niin, arvoisa puheenjohtaja, tämä aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen on tärkeä asia ja sehän tulee olemaan eurooppalainen teemavuosi vuonna kaksituhatta kaksitoista ja vastaava esittelijähän tässä mietinnössä on saksalainen martin kastler joka ei ole kyllä vielä ollenkaan ikääntynyt, on, on hyvin, hyvin nuori, nuori, mies, mutta tuota, hyvä hänenkin opetella näitä ikääntymisen alkeita. Ei siihen pitkään mene, kun hänelläkin on niin kuin minulla jo viimeinen väri, eli harmaa hiuksissa. Äh, voi sanoa, että ensimmäinen ongelmakohta, minkä Kastellerin kanssa, kun kävimme jo ensimmäistä keskustelua läpi tästä, niin mihin törmäsimme, on se, että tällä ei ole minkäänlaista budjettia. Ja en nyt sano, että tälle tarvittaisi mitään mittavia rahasummia mutta lähtökohta on kuitenkin se että jos eurooppalaisen ikääntymisen teemavuosi järjestetään niin olisi nyt hyvä että edes joku tapahtuma siihen järjestettäisiin koska muuten nämä teemavuodet menettävät merkitystään ja sen vuoksi tarvittaisiin ehkä jonkinlainen budjettilinja ja casteller varmasti tulee osaltaan pitämään siitä huolen että, että sellainen syntyy ja mun mielestä mekin ja osaltani olen niin valmis tukemaan sitä että muutama korkean näkyvyyden tapahtuma tai sellainen, missä, missä tästä teemasta puhutaan. Ja teemahan on sillä tavalla hyvinkin ajankohtainen myös Euroopassa, että kun katsotaan viime aikaistakin keskustelua, meillä puhutaan eläkeikien iän nostamisesta työ, työmailla, meillä puhutaan hyvin paljon hiljaisesta tiedosta, minkä pelätään karkaavan niin sanottujen suurten ikäluokkien myötä – melkein kaikissa eurooppalaisissa maissa on nämä niin kutsutut suuret ikäluokat, jotka ovat syntyneet toisen maailmansodan jälkeen. Ja tämä ryhmä on nyt siirtymässä, siirtymässä eläkkeelle monilta, monilta osin ja sen vuoksi olisi hyvin tärkeää myös niin huolehtia siitä, että se osaaminen, se tietotaito, mitä näillä ihmisillä on, voi sitten välittyä seuraaville, seuraaville tuota, sukupolville ja näin ollen, näin ollen tuota, ei, luovuttaisi monista arvokkaista asioista, mitä, nämä ihmiset kantavat mukanaan. Yksi tärkeä ajatus on myöskin siinä, että kun ihmisten ikä Euroopassa on noussut ja olisi tärkeää huolehtia siitä, että myöskin tuo vanhuus voisi olla sitten niin kuin arvokasta aikaa, niin kuin se onkin, mutta ehkä tämmöisen hiukan kaupallistuneen yhteiskunnan ajattelu on ollut hiukan välillä tällainen kova jos karrikoidusti sanoo, niin aika ajoin törmää sen tyyppiseen ajatukseen, että vain sisämarkkinat ovat tärkeitä ja ne, jotka ovat aktiivisia toimijoilla sisämarkkinoilla, ovat ikään kuin tärkeitä. Muut ihmiset eivät olekaan niin tärkeitä. Ja pahimmillaan se johtaa hiukan tämän tyyppiseen ajatteluun, että lapset laitoksiin ja ja vanhukset laitoksiin ja vammaiset laitoksiin ja ikään kuin vain joku aktiiviväestö jostakin 20 tuonne 55 vuoteen ikään kuin saisi huseerata tässä yhteiskunnassa ja olisi ikään kuin sitä tärkeää tuottavaa kansalaisjoukkoa. Näinhän ei toki ole, vaan jokainen ihminen on arvokas ja merkityksellinen, jokaisella ihmisellä on ainutkertainen elämä ja me haluamme tämän, tässä mietinnössä myös nostaa esille sitä, että ikääntyminen on arvokas asia, on suurta lahjaa saada elää pitkään ja ja haemme keinoja millä tavalla ihmiset voisivat myös säilyttää henkisen ja fyysisen vireyden ikääntymisen myötä ja sen vuoksi osaltani haluan nostaa koulutus ja kulttuurivaliokunnan raportoijana tässä esille hyvin voimakkaasti tätä kulttuurista ja koulutuksellista merkitystä elinikäisen oppimisen merkitystä ja urheilu siihen myöskin, myöskin mukaan. Eli me tiedämme, tiedämme sen, varsinkin tänä päivänä, kun olemme liikuntaseminaaria juuri käyneet, että, että urheilulla on valtava suuri merkitys sekä henkiseen että fyysiseen terveyteen. Mutta on tärkeää myöskin korostaa sitä, että ikä ei koskaan voi olla esteenä myöskin uuden oppimiselle ja tämä elinikäisen oppimisen ajatus tuoda myöskin tässä voimakkaasti esille tärkeää on myös nostaa esille vapaaehtoistyötä koska voi sanoa näin että meillä on hyväkuntoisia ikääntyviä ihmisiä joilla on paljon tietotaitoa ja osaamista heidän niin kuin hyödyntämistä en sano niin että heitä hyödynnettäisiin markkinoilla mutta meillä on hyvin paljon kolmannella sektorilla ja muuten erilaisia tehtäviä missä, missä tarvittaisiin vapaaehtoistyöntekijöitä ja uskon että tätäkin kautta voidaan rohkaista näitä ihmisiä tämän tyyppiseen, tämän tyyppiseen toimintaan. Sitä kautta myöskin se heidän omava hiljainen tieto tulee paremmin, paremmin jakoon. Ja ihan tämmöisenä konkreettisena esimerkkinä, että en tiedä miten muissa yhteiskunnissa, mutta jos mietin suomalaista yhteiskuntaa, kun itse olin pikkupoika, josta on kyllä hyvin, hyvin kauan aikaa, niin kuin tiedätte, mutta kun viikonloppuisin kokoonnuttiin urheilukentälle tällekin seurantalolle. Siellä oli vanhempia ihmisiä, jotka ottivat kellolla aikaa ja mittasivat kun hypättiin pituutta ja näin edespäin ja elivät sitä yhteisöllisyyttä mukana. Ja hiukan tänä päivänä, kun menen jonkun kentän reunalle katsomaan, niin ei tämmöistä toimintaa oikeastaan enää ole. Ja ihmiset, jotka lähtevät mukaan tuommoiseen urheiluseuratyöhönkin tai nuorisoseuratyöhön tai muuhun tämän tyyppiseen vapaaehtoistoimintaan, niin ovat hiukan niin kuin käsi ojossa, että mitä sitä maksetaan ja ikään kuin, ikään kuin tällä ajatuksella. meillä on kuitenkin eurooppalaisessa yhteiskunnissa paljon tämmöistä arvokasta, arvokasta työtä, mistä toivoisin, että ihmiset saisivat niin sellaista henkistä ravintoa ja näin ollen, näin ollen tuota, se raha ei siinä olisi kaikki kaikessa, vaan ymmärrettäisiin tämän vapaaehtoistyön merkitys ja, ja nimenomaan sen tiedon siirtäminen sitten tulevillekin, tulevillekin sukupolville. Tärkeää on myöskin huolehtia sitten siitä, että ihmisten ikääntymisen myötä, kun tämä teknologia uudistuu koko aika voimakkaasti, että, että myöskin uusien teknologioiden tutkijoiden ja uusien teknologian välineiden käyttö, sitä parannetaan. Ja tässäkin tämä Lifelong Learning-ohjelma, mikä meidän puheenjohtajalle oikein tuttu ohjelma, niin on, on varmasti niin eduksi, että katsotaan niin, että kaikki, kaikki kansanosat eh, iästä ja sukupuolesta huolimatta pääsevät todellakin mukaan mukaan myöskin niin erilaiseen teknologiseen kehitykseen ja siinä tällainen parhaiten käytäntöjen vaihto on varmasti paikalla. Mutta arvoisa puheenjohtaja, koska tiedän sen, että tai siitä huolimatta, että tiedän, että ihmiset haluaisivat olla vielä tänä iltana pitkään tässä valiokunnassa, niin meinaan kuitenkin osaltani lyhentää ja vielä painan, mu, mu, mu, vaan, vaan vedän yhteen tässä tämän asian, eli tarvitaan siis jonkinlainen budjettilinja, vähän rahaa tälle, aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvisen välisen solidaarisuuden edistämiselle, kun se on teemavuosi, jotta voidaan eurooppalaisia korkeanäköisyyden tapahtumia nostaa esille tarvitaan huomiota erityisesti siis kulttuurilliseen koulutukselliseen liikunnalliseen puoleen sillä tavalla että ne ovat ikääntymisen myötä erittäin tärkeitä henkiseen ja fyysiseen terveyteen. tarvitaan painopistealuetta myös sinne vapaaehtoistyön merkitykseen ja uusien teknologioiden ja ennen muuta elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien jatkuvaan korostamiseen ja niiden mahdollistamiseen eri jäsenmaissa ja eri puolilla euroopan unionia. Arvoisa puhemies osaltani päätän tähän ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja ottamaan vastaan erilaisia hyviä vinkkejä ja neuvoja ja ohjeistuksia teiltä. Kiitos kovasti Hannu. Totesimme kaikki, että olette parturissa tänään niin, että näytät nuoremmalta, eikö niin? No et kuullut tätä, kun ei ollut tuulit päässä, mutta siis olet käynyt parturissa kuulemma. Rova Salders thank you, Chair. Uh, first... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että edustan täällä varjoesittelijä Olga Saranova, joka valitettavasti ei pysty olemaan tänään paikalla ja on ollut mukana tämän asian käsittelyssä Irlannissa ja pidän sitä tärkeänä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tosiasia, että Eurooppa on ikääntymässä, on ollut jo pitkien keskustelujen kohteena jo jonkin aikaa. Euroopan kansalaisten keski-ikä nousee ja samaan aikaan syntyvyysluvut kautta EUn ovat vähentyneet huomattavasti. Haluaisin esittää joitakin mielenkiintoisia tietoja Eurostatista. Katsosta vuodessa 2012 aktiivinen väestö tulee, sen osuus tulee vähenemään huomattavasti. Yli 60-vuotiaiden osuus tulee kasvamaan kahdella miljoonalla joka vuosi. Nykyisestä 84 miljoonasta eurooppalaisesta, jotka yli 60-vuotiaita, heidän osuutensa arvioidaan kasvaa vuoteen 150 vuoteen 2060 mennessä. Ja eh, Euroopan aktiivisen ikääntymisen vuosi on ollut esillä tärkeissä avainasiakirjoissa, perusoikeuskirjassa, eh, joka ei ollaan siinä todetaan, että EU tunnustaa ikääntyvien ihmisten oikeuden arvokkaaseen elämään ja heidän mahdollisuus osallistua sosiaaliseen ja kulttuurielämään. Lissabonin sopimuksen kolmannessa artiklassa puhutaan sukupolvien välisestä solidaarisuudesta. Keskeisenä tavoitteena 2020 strategiassa korostetaan terveen ja aktiivisen ikääntymisen merkitystä eh, yhteiskunnan yhteenkuuluvuudelle ja solidaarisuudelle. Ikään, tietysti nämä ikääntyvä väestö poistuu myös eh, työketjusta ja naapurit, sukulaiset, se vaikuttaa myöskin koko kansalaisyhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Tämä sukupolvi voi vaikuttaa arvokkana osallistujana ja vapaaehtoisena, kuten tiedot ostavat 6 prosenttia yli 50-vuotiaista auttaa aktiivisesti perheissä, 13 prosenttia auttaa muille myöskin perheiden ulkopuolella, 11 prosenttia on aktiivisesti mukana hyvän tekeväisyystoiminnassa. Tämä on se suunta, jota meidän pitäisi pyrkiä edistämään, kun puhumme aktiivisesta ikääntymisestä, ja myöskin eh, maailman terveysjärjestö korostaa tätä määritelmässä, joka koskee aktiivista ikääntymistä tämä ei merkitse myöskään sitä, mitä tarvitaan siihen potentiaali, joka ikääntyvillä ihmisillä on, vaan myöskin esteisiä, joita heillä on. Yhä useimmat ihmiset Euroopassa kokevat syrjintää ikänsä vuoksi nimenomaan terveys- ja sosiaalipalveluissa ja ikääntyvillä ihmisillä on myöskin vaikeuksia käyttää uutta tekniikkaa, saada sitä käyttöönsä ja työllisyysaste on kasvanut 37-46 prosenttiin ikääntyvien piirissä. Ja tämä on ollut yksi tavoite, joka on ollut Lissabonin strategiassa, mutta toisaalta ongelmat, jotka liittyvät syrjintään ja siihen, että voidaan saada tärkeitä palveluita, tulevat yhä tärkeämmiksi. Ikääntymisellä on myöskin selkeä sukupuoliaspekti. 26 prosenttia naisista, 6 prosenttia naisista miehistä elää köyhyydessä ja näihin esteisiin ei ole selkeitä ratkaisuja. Tavoitteiden saavuttaminen, kuten edellinen puhuja sanoi, edellyttää rahoitusta. Pääasiassa tämä on pää- jäsenvaltioiden toimivalta kuuluvaa asioita, mutta nyt kun tehdään budjettileikkauksia, niin rahoitus on huomattavasti rajoittunutta, ja tämä tietysti vaikuttaa terveydenhuollon la- laatuun, me tulee vanhempaan sukupolveen ja sen hyvinvointiin, ja tässä on tärkeää, että komissio pyrkii nimenomaan tiedottamaan tästä strategiasta eri tasolla. Komissio joutuu myöskin integroimaan eri politiikkoja, jotka vaikuttavat ikääntyvien sukupolvien hyvinvointiin ja elämään. Paikalliset ja, ja alueelliset yhteisöt täytyy vetää tähän mukaan, koska ne huolehtivat käytännössä ikääntyvien ihmisten hoidosta. Ja tässä aktiivisen ikääntymisen vuosi voisi olla osaltaan tärkeä vaikuttava tekijä. Kiitoksia. Täytyy viitata siis, että kulttuurivalikunta ei ole se, joka tekee mietinnön, me voimme vain ottaa esille koulutuspoliittiset, kulttuuripoliittiset aspektit lausuntoon. Eli näissä ehdotuksissa täytyy olla vähän rajoittuneita. Päätyö on työllisyysvaliokunnassa. Me, meiltä pyydetään vain esimerkiksi elinkeinosta oppimisesta ottaa asioita mukaan, Grundtvig-ohjelmia ja tällaisia asioita. Seuraavaksi herra Boris ja sitten Keli. Tak myślę, że im, im wcześniej sobie uświadomimy, że kiedyś... E, Mitä aiemmin ymmärrämme sen, että tulemme vanhemmiksen sen parempi, kun katsotaan tätä demografiaa. Kaksi kysymystä. Koulu Tus mielessä täytyy muistaa se, että ammatillinen aktiivisuus eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Osa henkilöistä voi haluta työnteon jatkamista eläniikän saavutumisen jälkeen tietoisena valintona. Ja tässä mielessä menetämme paljon, jos emme käytä hyväksymme näitä rahastoja ihmisille, jotka haluavat jatkaa eri muodoissa esimerkiksi puoli työajalla. Ja näihin asioihin täytyy kannattaa huomiota. Ja sitten myös tämä vapaaehtoistyö. Ja että murretaan tietysti stereotypiat. E, yksi esimerkki Budapestissa. Sehän on kuuluisa näistä kylpylöistä ja julkisista saunoista. Kaikki, jotka siellä olisivat, tietävät, että juuri ne ovat e, toimineet jo Rooman vallan aikoina, mutta 90 prosenttia käyttäjistä ovat 80-90-vuotiaita, joten jos on hyviä käytäntöjä, niin niitä kannattaa esittää, esittää koska ne ovat hyviä esimerkkejä muille. Kelly. I shall be brief because I think the other speakers have... Lyhykäisesti, koska muut puhujat ovat tarttuneet lähestulkoon joka ikisen asiaan, joka liittyy nyt mahdollisesti ikääntymiseen, mutta haluaisin vielä korostaa sitä, että on harmi, että, että meillä ei ole asianmukaista budjettikohtaa, jolla voitaisiin ikääntymisen osalta jotain tehdä koska tästä tulee pelkkää toiveajattelua eikä käytännönläheistä. Ja tässä on monia asioita, jotka täällä on mainittu ja jotka todella ansaitsisivat tukea. Eri toten tämä koko elinikäisen oppimisen käsite ikääntyvien ihmisten osalta. 60, yli 60-vuotiaiden ryhmässä ja ajatellaan vaikka tietokoneen lukutaitoa, kaikkea, mitä voitaisiin tehdä näiden ihmisten hyväksi jos voitaisiin kehittää näitä välineitä ja tehdä kaikesta joustavampaa. Meidän pitäisi täällä valiokunnalla yrittää, valiokunnassa todella yrittää toimia tähän suuntaan. Me voimme valta, jos me haluamme todella saada jotain aikaiseksi, me tarvitsemme sitä varten budjettikohden. Haluaisin antaa vähän panosta tästä Balkanin asiasta, jonka olen todennut Balkanilla. Tarvitsemme tällaista ikääntyneiden työpanosta. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset, jotka ovat eläkeijän saavuttaneet, he ovat valmiita antamaan panoksensa ja palveluksensa yhteiskunnalle edelleen. Ennen kaikkea niissä maissa, jotka tarvitsevat heidän apuaan, Bosnia-Herzegovinassa, Kosovossa, ollaan kiitollisia kaikista, jotka tulevat mukaan – rakentamaan uudestaan maata ja on paljon mahdollisuuksia. Ajattelen myös maita, jotka ovat idässä, Ukraina, Azerbaidsan, kaikkialla siellä on niin paljon mahdollisuuksia ikääntyvänä tulla aktiiviseksi. Miten paljon insinööreillä eläkeiässä ei ole enää mitään tekemistä? He voisivat mennä sinne, he voisivat auttaa vähällä rahalla, koska heillä on eläke. Sen vuoksi tämä ikääntyneiden työ ei ole oikeastaan komission ajatuksen keskiössä. Ehkä me voisimme oman panoksemme avulla vaikuttaa siihen, että tähän kiinnitetään huomiota. Komissio on paikalla, mutta haluaisin kertoa komissiolle, että tämä on ensimmäinen keskustelu. Sitten kun paperi on käytössä, niin sitten pyydämme komissiota ottamaan kantaa paperiin nyt ensin Teimme tällaista äh, tietojenkeruu äh, matkaa edessä keskenämme ensin. Sitten Hannu Takkula lopuksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös huomiosta, että olin parturissa ja ehkä se tämä kun joutuu ikääntymistä puhumaan niin yrittää näyttää nuoremmalta mutta ilokseni huomasin että vieressäni istui parturissa samaan aikaan myös tämä varjoraportoijan edustaja jotenka yhdessä siellä kampausta laitoimme että pääsemme teille esittelemään tätä asiaa. harmi vain kun näin vähän on edustajia paikalla että taisi se kaksikymmentäkolme euron investointi mennä sitten hiukan hukkaan mutta jospa se, jospa se säilyisi. no joo joka tapauksessa arvoisa puheenjohtaja sen verran toisen tai äh, Kastlerin keskustelun, keskustelun tuota, hedelmiä tähän kohtaan, että Kastler ja Van Nistelrooy halusivat ehdottaa tälle mietinnölle äh, vielä lisää otsikkoa eli tämä aktiivisen ikääntymisen lisäksi sukupolvien välinen solidaarisuus. Ja mm, se on varmaan ihan ok mutta voi olla että hiukan, hiukan pitkähän tällaisesta otsikosta tulee ja yleensä se, se mitä lyhyempi ja nasevampi niin sen iskevämpi se on mutta tästäkin varmaan joudumme sitten vielä keskustelemaan on aivan totta niin kuin puheenjohtaja sanoi että meidän täytyy tässä keskittyä tähän koulutus ja kulttuurisektoriin ja, ja sen vuoksi osaltani sitä yritän. se mitä castellerilta katsoin niin hän oli kyllä hyvin käynyt läpi tätä työelämään liittyviä kysymyksiä ja demografian muutosta euroopan unionin sisällä seuraavan viiden kuudenkymmenen vuoden aikana ja varautumista siihen mutta koetetaan me suutarina pysyä lestissä ja, ja, ja katsoa niin tätä koulutus kulttuuri liikuntakenttää ja nämä ajatukset mitä itse kultakin teiltä tuli ovat hyvä, hyvä avaus tähän suuntaan ja, ja tuota, mm, uskon että kun tätä lähden kirjoittelemaan niin tässä säilyy, säilyy sitten nuorekkaana tai ainakin ikääntyy arvokkaasti tämän aiheen parissa kunnes sitten seuraavan kerran jälleen kohtaamme. Kovasti kiitoksia. Toinen joulukuuta on mietintöluonnos Taskulalta ja sitten keskustellaan. Ja sitten tammikuussa tämä normaali menettelytavan mukaan. Joulukuussa virallinen mietintö kollegalta, josta keskustellaan. Kiitoksia kovasti niille, jotka vielä ovat paikalla. Tiedän, että on torstaina myöhäinen aika, mutta komission kirjallispalkinnon ja palkinnon antotilaisuus on vielä illalla, joten joka tapauksessa matkustavasta huomenna nyt vähän nopeammin, vaikka voisinkin kestää täältä. Sitten kymmenen koordinaattorin päätösten hyväksyminen. Teillä on ne pöydällä. Oletan, että kenelläkään ei ole niitä vastaan mitään, joten hyväksytty. Kohta 11. Muut asiat. Onko jo, en usko, että kenelläkään on mitään sanomista, sekin on sitten hoidettu. Sitten kokouksen aika, ensimmäinen joulukuuta kello 15, toinen joulukuuta koko aamu. Oliko vielä jotain muuta? Näin ei ole. Kiitoksia tulkeelle. joiden täytyy, täytyy nytkin hyvin nopeita, nopeasti puuttuja esityksiä tulkata. Ja kiitos, että kestitte myös minun Ranskan ja Englantin ja hyvää kotimatkaa ja menestystä, kun tapaatte